Då återupptar jämställdhetsutskottet sammanträdet och vi går in på... No niin, hyvät naiset ja herrat, nyt jatkamme kokousta tai aloitamme kokouksen. Ja Ensiksi meillä on esityslista hyväksyminen kohta kaksi ja pyytäisin, että jäsenet katsovat tätä esityslistaluonnosta. Tässä nimittäin joitakin muutosehdotuksia on. Kohta 13. Meillä on ehdotus poistaa tämä kohta esityslistalta, siis kohta 13. Rova Gurmai, joka on sukupuolten valtavirtaistamiskysymyksen AFKO-vastuuhenkilö, on päättänyt, että tässä vaiheessa tarkistuksia ei esitetä ja näin ollen kohta 13 poistuu esityslistalta. Sitten esityslistan kohta 14, joka on rouva Saborskan mietintöluonnos. Rouva Saborskan pääpyynnöstä lykätään seuraavan, seuraavan kokoukseen, joten eli siis esityslistan kohta 14 siirtyy seuraavaan kokoukseen. Sitten esityslistan kohta 15, joka on Rova Janna Koudakiksen lausuntoluonnos. Sekin siirtyy seuraavaan kokoukseen valmistelijan pyynnöstä. Eli kohdat 13, 14, 13 poistuu esityslistalta kokonaan ja 14 ja 15 siirretään seuraavan kokouksen esityslistalle. Ja jos teillä ei ole tähän mitään huomioita, esityslista voidaan hyväksyä näin muutettuna. Ja seuraavaksi olemme kohdassa kolme, puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin tiedottaa teille kahdesta kokouksesta, kuulemisesta. Ensimmäinen 30. marraskuuta, eli siis huomenna, kyseessä on äh, parlamenttien välinen komitea ja aiheena, miten helpottaa eurooppalaisten äh, perheiden elämää siis kansalaisten elämää. Tämä järjestetään huomenna ja jäsenet ovat tervetulleita. Lisäksi järjestetään julkinen kuulemistilaisuus ensimmäinen joulukuuta kello 15, 18.15. Tämä julkinen kuulemistilaisuus järjestetään kalastusvaliokunnan toimesta aiheena naiset ja kestävä kehitys kalastusalueilla. Kaikki kiinnostuneet meidän valiokunnastamme ovat tuohonkin tapaamiseen lämpimästi tervetulleita. Sitten esitellään kohta neljä, eli pöytäkirjojen hyväksyminen kokouksista 28.–29. syyskuuta ja niin. Kyseessä todella siis vain tämä kokous. Jos mitään huomioita pöytäkirjaan, jonka löydätte asiakirjojen joukosta, ei tule kokouksen loppuun mennessä, niin pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Siirrytäänpä esityslistalla eteenpäin. Nyt siis vuorossa kohta viisi. Aihe on siis romaniväestön osallistumista koskeva EUn strategia. Erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe. Ja tämä on kansalaisvapauksien valiokunnan vastuulla heidän esittelijänsä on rouva eh, Jarokka. Ja olemme iloisia siitä, että rouva Jarokka nyt saa puheenvuoron esitelläkseen meille tämän mietintöluonnoksen ja tarkistukset. Äänestys meidän valiokunnassamme toimitetaan huomenna. Rova Rokka, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. You are extremely kind. Kiitoksia. Olette hyvin ystävällinen. En aio käyttää kovin paljon aikaa tähän. Olen hyvin iloinen että tämä asia on mennyt näin, koska tämä valiokunta on tehnyt erittäin tehokasta työtä viime, viimeisten viiden vuoden aikana romaninaisten eteen. Joten minun puolestani Liben mietinnöstä, tästä mietinnöstä tekeväni, tekemän johtopäätösten teko oli todella helppoa. Minä yritän olen yrittänyt tähän laittaa kaikki asiat mukaan ja kun luette sen, niin te tiedätte, että täällä on hyvin paljon lainsäädäntökeskustelua ja, ja oikeudellista perustaa koskevia asioita ja, ja myös sitä puitteistoa, jossa strategia käsitellään joten tämä liittyy hyvin vähän meidän komiteamme työhön. Kuitenkin kaikkein tärkeimmät eh, viestimme eh, parlamentaarikoilta, jotka lähtevät nämä viestit ja koko EUlta, niin, niin työttömyys on suurin ongelma ja myöskin entisen Siis nämä romaninaiset eh, ovat eh, hyvin haavoittuvaisia silloin, kun ei ole ruokaa eikä ole työtä ja, ja heillä on huonommin asiat kuin miehillä. Tutkimus on myös eh, osoittanut, että syrjintä, jota kohdistuu näihin naisiin, niin se ei ole samankaltaista kuin miehiin kohdistuvaa syrjintä tai enemmistön naisten kohtaama syrjintä. Eli täällä on moninkertaistunut syrjintä, joka on heidän elämässään läsnä. Ja siksi minä ehdotan viittä tarkistusta tekstiin, jonka LIBE-komitean valikunta on tehnyt. Ensimmäinen liittyy siihen, että, että itse oma työllistäminen ja työllistyminen on on eräs keino, koska näiden naisten joukossa työttömyys on hyvin korkealla tasolla. Jos kaikki kaatuu ja jos miehet ovat työttöminä, niin tutkimus osoittaa, että se, miten perhe toimii, niin, niin siinä naisten rooli on tärkeää. Naiset ovat olemassa, naiset hoitavat, hoitavat asioita ja on hyvin hyvin vaikea saada miehet liikkeelle. Näin tutkijat ovat havainneet. Siksi me toivomme, että tällä strategialla saamme romasi, romaninaiset mukaan yhteiskuntaan ja talouselämään. On nimittäin hyvin vaikeaa saada romanien tilanne, tilanteet tasalle muiden väestöjen kanssa ja usein lapsiakin joudutaan ottamaan huostaan. Taloudellinen kestävyys näille perheille pitää saada eh, palautettua. Jos romaninaiset eivät tule julkiseen elämään mukaan, ja jos ei heitä pidetä kumppaneina kaikessa päätöksenteossa, niin tällainen ilman sellaista tämä ei toimi. Me toivomme, että romaninaisten järjestöt myös auttavat tässä työssä. Uskomme myöskin, että paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti on hyvin tärkeää eh, ottaa kaikki naiset mukaan päätöksentekoon eri etnisistä ryhmistä. He eivät ole perheissään näitä päähenkilöitä tällä hetkellä, mutta he voisivat olla paikallistasolla pienten yhteisöjen piirissä sellaisia. Esimerkit ovat osoittaneet, että mm, siis organisaatioita on hyvin vähän, jotka ovat tehokkaita, mutta ne, mitkä sellaisia ovat, ne pystyvät kyllä tekemään paljon hyviä asioita. Kolmas asia on sitten, kolmas asia liittyy siihen, että kuinka vähän asioita tähän mietintöön on otettu mukaan. Siksi minun mielestäni LIBE-valiokunnan mietinnössä täytyy muistuttaa siitä, että sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi tärkeimpiä asioita. Ja tämä pitäisi ottaa mukaan ja, ja pitää kaikenlaista syrjintää vastaan taistella, jota me olemme ennenkin tehneet. Sitten neljäs asia on tieto, mitä me tiedämme sukupuolista. Romanistrategiassa tässä olisi askel eteenpäin, jos me saisimme vaikutusten arvioinnin toteutettua sillä tavalla, että saisimme lisää tietoa ja että strategiaa voitaisiin päivittää. Me puhumme asioista, jotka ovat vielä edessämme 20 vuoden päästä. Minä tiedän, että monet teistä ovat kiinnostuneita akateemisesta tiedosta ja siksi minulla on kymmenen akateemikkoa Euroopasta, jotta eräs Bulgaariasta muun muassa tutkija ja, ja toinen heistä on Unkarista tehnyt 15 vuotta tieteellistä työtä. Ja meillä on huomennakin sitten akateemiselta alalta paljon uutta tietoa huomenna saatavilla. Ja sitten meillä on kuulemistilaisuus, joka on ensimmäinen 12. Kiitos. No, kiitoksia teille, Rouva Iarokka. Valiokunnan nimissä kiitän myös tästä kutsusta osallistua huomenna iltapäivällä kuulemiseen. Haluan todella kiittää myös Rouva Iarokkaa. Me kaikki tiedämme, eh, kuinka paljon teillä on tietoa ja kuinka syventynyt olette näihin kysymyksiin. Ja olette myös eh, auttanut lisäämään tietoisuutta romaniväestön tilanteesta työttömyys, köyhyys, koulutuksen puute ja olemme luonnollisesti hyvin iloisia siitä, että Rouva Jarokka erityisesti on katsonut romani naisten ja lasten tilannetta ja siihen syventynyt. Kiitoksia teille ja nyt sana on vapaa. Ensimmäisenä puheenvuoroa on pyytänyt Rouva Cornelisen. Olkaa hyvä. Um, thank you very much. Um... Kiitoksia. Kiitoksia, Jarokka. Tämä on hyvä mietintö. Teitä on kutsuttu asiantuntijaksi ihan syystä. Voin tukea kaikkia näitä tarkistuksia. Ainoa asia, joka tästä mielestäni puuttuu hiukan, no mielestäni olisi erittäin tärkeää, että mukaan otettaisiin jotain, joka liittyy hyvien käytänteiden vaihtoon. Olen huomannut, kun olen keskustellut tästä myöskin Alankomaissa, missä ei juuri ole mitään ongelmia romanien kanssa. Stereotyyppinen kuva on se, että toiminta on turhaa. Mikään ei kuitenkaan muuta romanien asemaa. No, se on tietysti pötyä, ja hyviä käytänteitä on, ja niitä täytyy levittää paljon laajemmalle. Ja paljon hyvistä käytänneistä, joita toteutetaan, toteutuvat kunnallistasolla, ja kuntia pitäisi edistää näiden tavoitteiden saavuttamisen osalta. Eli olisi hienoa, jos jotain tämän tyyppistä voitaisiin ottaa mukaan. Sitten pieni kysymys liittyen tähän menettelyyn näiden tarkistusten osalta, koska en nyt ihan ymmärtänyt. Nämä ovat siis tarkistukset, jotka esitetään kansalaisvapauksen valiokunnassa, mutta niistä äänestetään täällä myöskin. Eli en nyt oikein tiedä, pystymmekö me jollain tavalla esittämään tarkistuksia. Ehkä nyt olen jäänyt tämän jonkun koordinaattorin kokouksen väliin, mutta ehkä voisitte kertoa tästä hiukan. Kiitos. Kiitokset Rova Cornelissen. Ja nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and I'd like to add our thanks. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää LIBE-valiokunnan tekemää työtä. Tässä on meidän valiokunnallemme tietoa ja parlamentille Meille tulee olemaan muitakin mahdollisuuksia komission puolelta puhua tästä asiasta ja me osallistumme myös kuulemiseen tällä viikolla. Ehkä minä haluaisin jotakin taustatietoa kertoa siitä työstä, mitä me olemme tehneet erityisesti romaneista itsestään. Me tiedämme, kuinka vakavaa tämä syrjintä heidän kohdalla on kaikissa jäsenmaissa ympäri Euroopan. Me tiedämme, että suurin osa heistä elää hyvin köyhissä oloissa. Kuitenkin me voimme olla ylpeitä siitä, että me olemme vuonna 2000 hyväks, vuonna 2000 hyväksyneet syrjinnän vastaisen direktiivin, joka kattaa myös romanit. Hyvin paljon enemmän pitäisi, voitaisiin vielä tehdä, jotta saisimme tietoa jaettua tästä asioista sekä uhreille ja, ja siitä, että miten voidaan toimia. Pitäisi tehdä paljon yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Mitä tulee politiikkaan, 2008 komissio julkaisi oikeudellisista välineistä ja rahoituksesta tietoa Eh, juuri siitä, että minkälaisia välineitä voidaan jäsenvaltioille antaa romanien integrointiin. Hyvin paljon enemmän täytyy vielä tehdä sekä jäsenmaissa että EU:ssa, jotta työ olisi tehokasta. Tämän vuoden huhtikuussa me tarkastelimme, mitä kahden vuoden aikana oli tapahtunut. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun me julkaisimme tiedonannon eh, romanien taloudellisesta integraatiosta. 2008 me korostimme sitä, kuinka tärkeää on tällä alalla ehkä tärkeämpää kuin muilla aloilla katsoa sukupuolta. Romaninaiset tytöt ovat ryhmä, joita erityisesti syrjintä koskee. Meidän täytyy tähän asiaan puuttua. Me näemme tästä mm, esimerkkejä suuren työttömyyden eh, kohdalla ja myöskin hyvin paljon kotiväkivaltaa on olemassaan. Eli tässä pitää tämä sukupuolinäkökulma ottaa mukaan kaikessa romanien integrointityössä. Ja tämä strategia, jonka komissio hyväksyi huhtikuussa, tämä sukupuolten tasa-arvostrategia. Ensinnäkin taloudellinen riippumattomuus se on se, mikä antaa kaikille ihmisille, naisille ja miehille mahdollisuuden muotoilla omaa tulevaisuuttaan. 2020 strategia tähtää työllisyyden asteeseen, joka olisi 75 prosenttia. Jos me haluamme lähellekään sitä päästä, meidän täytyy saada työmarkkinoille ne naiset, jotka ovat kaukana työmarkkinoilta, romanit, maahanmuuttaja, naiset, meidän täytyy keskittää politiikkaamme. Te tiedätte, että syyskuussa komissio päätti asettaa tällaisen, perustaa sisäisen mekanismin, jossa erityisesti katsotaan, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet rahaston varoilla lisätäkseen integraatiota. Minä uskon, että tämän Liben kuulemistilaisuuden yhteydessä voimme kuulla tästä enemmän. On hyvin tärkeää eh, se tiedonanto, mitä, mikä komissio antaa huhtikuussa. Tässä puhutaan integraatiostrategian puitestosta. Ja me haluamme, että 2020 strategiassa myöskin jäsenvaltiot asettavat eh, omat tavoitteensa koulutuksen sektorilla ja, ja köyhyyden torjuntasektorilla. Tässä on hyvin haavoittuva, haavoittuva ryhmä kyseessä ja on hyvin tärkeää työtä, mitä te täällä valiokunnassa teette. Lämpimät kiitokset Rouva Paiks tästä puheenvuorostanne ja tiedoista. Ja ennen kuin Rouva Jarokka saa jälleen puheenvuoron, haluaisin Rova Cornelissenin kysymykseen liittyen todeta seuraavaa. Koordinaattorit valiokunnassamme päättivät kesäkuussa, että emme valmistelisi omaa lausuntoa, vaan että hyväksyisimme täällä tarkistukset, jotka liitetään LIBE-valiokunnan ehdotukseen suoraan, joten me olemme toimineet näin ja muodollisesti hyväksymme siis tarkistukset ja ne liitetään sitten suoraan LIBE-valiokunnan tekstiin ja LIBE-valiokunnan tarkistusten määräaika on tammikuun alussa ja todennäköisesti äh, äänestysvaliokunnassa toimitetaan sitten helmikuussa. Ja nyt Rouva ja Rokka saa vielä loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. I'm extremely excited about this whole thing. Kiitoksia. Tämä on erittäin jännittävää. Ja todellakin arvostan kaikkia sanojanne ja kaikkia sitoumustanne. Kiitoksia ja odottelen seuraavia kuukausia, mitä saamme irti tästä. Toivottavasti tämä asiakirja on monien mieleen. Sitten vielä pari sanaa, jos sallitte. Yksi kaikkein perustavanlaatuisimpia kohtia mietinnössä näiden taloudellisten osien lisäksi, eli romaneille on annettava mahdollisuus tehdä työtä ja hallinnoida elämänsä paremmin, mutta tämä nyt on johtopäätös, joka monien mielestä on toisiainen ensinnäkin pitää saada syrjimättömyysdirektiivit toimimaan romanien osalta. Ja parlamentin ja kollegoideni avulla uskon, että voimme tukea komissiota. Se on myöskin tavoitteemme. Romanikysymys voidaan ymmärtää vain, mikäli direktiivi toimii niin kuin sen pitäisi. Eli tämä valiokunta, jolla on merkittävä viesti koko Euroopalle yhtäläisistä mahdollisuuksista – Mielestäni tähän täytyy suhtautua vakavasti tähän rooliin, kun edistämme jo olemassa olevaa erinomaista välinettä, jonka avulla voitaisiin helpottaa tämänhetkistä syrjintätilannetta romanien osalta Euroopassa. Eli kaikki, jotka ovat kiinnostuneita tämän viestin levittämisestä, ja varmasti monissa maissa ensi vuonna toimitaan tällä alalla. Ja siksi haluaisin syventyä vähän paremmin siihen, mitä kansalliset tasa-arvoelimet pystyvät ratkaisemaan syrjimättömyyskysymyksissä paikan päällä. Kiitos. Eh, Kiitoksia Rova Jarokka. Me todella äänestämme omista tarkistuksistamme sitten huomenna ja toimitamme nämä eteenpäin live valiokunnalle Ja nyt siirrymme esityslistallemme eteenpäin kohtaan kuusi, naisten köyhyys Euroopan unionissa. Tämän työ toteutetaan yhdessä työllisyysvaliokunnan kanssa säännön 50 mukaisesti. Ja rouva Plump on meidän valiokuntamme esittelijä ja työllisyys valiokunnan esittelijä on Rouva Zimmer. Naisten köyhyys on asia, joka koskee koko maailmaa. Köyhyys naisistuu näin myös Euroopan unionissa. Haluan antaa nyt puheenvuoron Rouva Plambille, että hän esittelee meille tämän asian ja tämän jälkeen keskustellaan. Olkaa hyvä. Very much, Mrs. President. Uh, from the very big... Kiitoksia, puheenjohtaja. Heti aluksi minä haluan sanoa, että olen hyvin tyytyväinen siihen, että olen tämän tärkeän asian saanut esiteltäväkseni. Meidän pitäisi tähän asian puuttua Euroopan tasolla. Tämä on oma-aloite mietintö ja haluaisin kiittää kaikkia teitä tuestanne, kun järjestimme syyskuussa julkisen kuulemistilaisuuden tästä tärkeästä asiasta. Mitä mietintöön sitten tulee, tietenkin minun piti noudattaa parlamentin sääntöjä, kun tätä kirjoitin, ja siksi minä halusin, haluaisin teille kertoa niistä asioista, jotka minun mielestäni tässä muotoutuvat kuulemisen jälkeen. Me tiedämme naisten köyhyydestä Euroopassa enemmän. Ensinnäkin köyhyydellä on kolme ulottuvuutta. 3G, se liittyy maantieteeseen, sukupuoleen ja suku, sukupolveen. Meidän täytyy nyt taloudessa pitää tiukkaa kuria, jolla pyrimme pyrimme torjumaan näitä sosiaalisia ja taloudellisia kriisejä ja kattavat analyysit on tehtävä ennen kuin näitä säästötoimia tehdään ja koko ajan täytyy sukupuolinäkökulma pitää mielessä. Naiset ovat tällä hetkellä uhreja, kun julkista sektoria erityisesti rakennellaan uuteen uskoon ja kun budjettia leikataan. Naiset menettävät työpaikkojansa. Ja kriisi vaikuttaa vammaisiin, vanhoihin ihmisiin ja itse asiassa kaikkiin haavoittuviin ryhmiin. Ja tämän taantuman vaikutus on paljon suurempi haavoittuvien ryhmien kohdalla, koska näillä ryhmillä on hyvin monia haittoja edessään. Tässä minä viittaan nuorinaisiin, vanhoihin naisiin, maahanmuuttajiin, etnisiin vähemmistöryhmiin, AU-äiteihin. Ja tässä nyt minä olen keskittynyt naisten köyhyyteen tekemällä useita ehdotuksia. Ensimmäinen liittyy siihen, että kun köyhyys naisistuu, niin siihen asiaan minä ehdotan, että tartuttaisiin kovalla kädellä. Minun mielestäni Euroopan parlamentti yhdessä Euroopan komission kanssa, niiden olisi syytä hyväksyä naisten perusoikeuskirja. Tästä pitäisi käydä laajaa keskustelua, ei pelkästään parlamentissa, mutta muuallakin, jotta naisten oikeuksia vahvistettaisiin. Kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi ottaa huomioon sukupuolinäkökulma, kun taantumasta pyritään eroon. Toinen asia liittyy sitten työmarkkinapolitiikkaan ja sosiaaliseen suojeluun. Nämä ovat myös keinoja torjua naisten köyhyyttä. Haluaisin mainita, että meidän valiokuntamme tekee tiivistä yhteistyötä työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa. Ja me siellä valiokunnassa jo hyväksyttiin lausunto tästä mietinnöstä. Kolmas. Ajatukseni liittyy siihen, miten voidaan yhdistää työelämä ja perheelämä silloin, kun naiset elävät köyhyydessä tai ovat köyhyyden uhan alaisia. Olen korostanut sitä, että työ, elämä ja perheen yhdistämissä pitää, pitää keskittyä lastenhoidon järjestämiseen. Tämä liittyy näihin sitoumuksiin, joita Barcelonassa, Barcelonassa tehtiin vuonna 2002 oli tarkoitus asettaa tavoitteet vuodelle 2010 ja niitä ei ole ollenkaan savoitettu. Neljäs asiani liittyy sitten eh, jo ikääntyneiden naisten köyhyyteen. Meidän täytyy sopivaa sosiaalista suojelua järjestää niille naisille, jotka hoitavat omia perheenjäseniään, jotka ovat vanhoja tai vammaisia koska nämä naiset saavat erityisen pienen eläkkeen aikanaan. Viides ajatukseni eh, liittyy sitten eh, sukupuolten keskeiseen väkivaltaan ja köyhyyteen. Eh, perheväkivalta ja ihmiskauppa ja köyhyys kytkeytyvät toisiinsa. Sitten kuudes ideani, niin sosiaalimarkkinoiden työmarkkinaosapuolten keskusteluissa täytyy, täytyy myös naisten köyhyys huomioida. Me tarvitsemme voima- paljon keskustelua. Sitten seitsemäs ajatukseni liittyy siihen, minkälaisia taloudellisia resursseja tarvitsemme, jotta köyhyyttä vastaan voidaan taistella. Olen maininnut rakennerahastot ja erityisesti Euroopan sosiaalirahaston. Sitten on vielä erityisohjelmia, joiden, joita pitäisi käyttää sillä tavalla, että naiset integroitaisiin työmarkkinoille. Pitää antaa erityiskoulutusta sillä tavalla, että uusia vihreitä työpaikkoja joita strategia 2020 on, pystytään täyttämään. Olen hyvin avoin asialle. Minä haluan keskustella varjoesittelijöiden kanssa. Ja minä nyt odotan sitä, mitä te haluatte sanoa ja tarkistuksia. Haluaisin myös mainita sen, että minun täytyy tietenkin noudattaa näitä menettelytapoja, joita on olemassa – minä olen saanut monenlaisia tarkistuksia ja ne esitetään aikanaan tämän mietinnön osalta. Nyt kuitenkin, kuten sanoin, odotan kommenttejanne tästä tärkeästä asiasta. Kiitoksia. tack, Mrs. Plump. Lämpimät kiitokset, Rova Plump. Ja nyt sana on jälleen vapaa. Ensimmäinen jäsen puhujalistalla on Rova Gredinska, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Halusin käyttää puheenvuoron itse asiassa kollegani rova Barbara Materan nimissä. Hän on EPP-ryhmän varjoesittelijä tämän mietinnön suhteen. Rova Matera ei äh, ole nyt paikalla, joten puhun hänen puolestaan ja luen tämän nyt englanniksi. 2020 strategiassa köyhyyden vastainen taistelu on hyvin korkealla esityslistalla, erityisesti ajatellen rahoitus- ja talouskriisiä, josta kärsii paitsi Eurooppa koko maailma tällä hetkellä. Naiset ovat merkittävässä sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden vaarassa ja meidän kaikkien tulee toimia ja valmistella strategioita ja ohjelmia tämän estämiseksi. Ohjelmassa analysoidaan juuri naisten köyhyyttä ja tiettyihin kysymyksiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota esimerkiksi julkisten palvelujen saatavuus, koulutus, terveys, elä, tulotaso, mutta myös esimerkiksi kieli ja etninen tausta. Vanhuksista huolehtiminen, useinhan he ovat naisten vastuulla ja Samoin esimerkiksi ää, ää, naiset huolehtivat koko perheestään, myös lastensa isästä. Ja jotta naisille voitaisiin taasta kunnollinen tilanne ja elämä, niin naisten perusoikeuskirja tulisi hyväksyä. Meillä on samat oikeudet kuin miehilläkin, ei sen enempää eikä vähempää kuin miehillämme, velillämme, pojillamme, isillämme. Ja me elämme nyt turvallisessa maailmassa sosiaaliturvajärjestelmiemme puolesta. Ja Euroopan unioni pyrkii politiikassaan todella tunnustamaan myös naisten oikeudet ja implementoimaan sellaisia politiikan hankkeita, jotka parantaisivat naisten asemaa ja lievittäisivät naisten köyhyyttä me maksamme hyvin kovan hinnan esimerkiksi maaseudun talouden kärsiessä ja me olemme todelliset perheemme moottorit ja me olemme vastuussa myös lapsista, Me muutamme vieraisiin maihin etsimään työtä ja toimimme aloilla, mm, joissa paikalliset työntekijät eivät edes halua työskennellä. Ja työturvallisuutemme on usein huonoa ja, eläm ja toimimme epätyypillisten työsopimusten puitteissa. Naiset ovat usein myös kotona ja kodin ulkopuolella väkivallan uhreja, myös syrjäytymisen ja köyhyyden uhreja. Ja meidän tulee todella katsoa äh, sosioekonomisia vaikutuksia, joita tällä on. Meidän tulee keskustella tästä kaikkialla ja meillä tulisi olla eurooppalainen ilmainen puhelinnumero, johon ihmiset voisivat äh, soittaa ja saada apua omalla kielellään äh, tai esimerkiksi saada tietoa hoitopaikoista tai vaikkapa laillisia neuvoja. Ja naisten tulisi todella saada tukea myös esimerkiksi raskauden aikana tai kun naisilla on pysyviä sairauksia. Todella siis tässä on hyvin paljon vielä tehtävää. Kiitos. Kiitoksia tästä. Ja nyt puheenvuoron saa Rova Meisner, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen ollut varjoesittelijä Aldissa tämä lausunnon luomisessa työllisyysvaliokunnassa, mutta nyt puhun sitten Antonio Parvanovan puolesta, joka on täällä varjoesittelijä ja naisten oikeuksien valiokunnassa. Ja luen nyt sen, mitä hän on kirjoittanut. Kuten toisetkin varjoesittelijät, haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, joka heijastelee laajempaa kontekstia sukupuolikysymyksissä köyhyyttä ajatellen. Ja näin ollen haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on muuttaa työtapoja ja työolosuhteita ja myöskin kannustimia ja muita mekanismeja, jotta jotta voidaan saavuttaa kaikkein haavoittuvaisemmat naiset ja jotta voidaan tyydyttää miesten ja naisten tarpeet ja harkita naisten elämän laajempaa kontekstia. Uskon vakaasti, että tällaiset poliittiset puitteet ottavat huomioon, huomioon kehityksen ja täytäntöönpanon Euroopan syrjimättömyys- ja tasa-arvolait, ja naiset voidaan nostaa köyhyydestä parantamalla naisten taloudellista tilannetta. Kiitos. Eli näin Parvanova kirjoitti, ja haluaisin vain itse lisätä yhden asian. Mielestäni se, mitä te henkilökohtaisesti juuri sanoitte, mietintö oli erittäin hyvä ja mainitsitte erityisesti köyhyyden naisistumisen. Ja mies, mielestäni tämä on tärkeää mainita, koska köyhyyttä voidaan torjua tehokkaammin, kun kyse on naisten köyhyyden torjunnasta, ja joten on hyvä, että naisten oikeuksien valiokunta vastaa tästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitokset rouva Maisner ja nyt puheenvuoron saa varapuheenjohtaja rouva Mohashahti, olkaa hyvä. Merci madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kohta, jota haluaisin korostaa, Rovana Plumb varmasti tietää tämän ihan hyvin, mutta tämän velvollisuutemme naisten valiokunnassa, eli toimia sillä tavalla, että me pysäytämme naisten köyhyyden, koska mitä enemmän köyhyys lisääntyy, sitä enemmän naiset siitä kärsivät. Eli todellakin on naisten köyhtymisestä kyse. Ja tällainen kehityssuunta on myöskin saatava loppumaan. Tämä selittyy sillä, että naiset ovat niitä, joita on palkattu lyhytaikaisilla, määräaikaisilla sopimuksilla, eikä nyt voi olla iloisia pelkästään siitä, että naiset ovat enemmän työelämässä mukana, koska mitä enemmän heitä on työelämässä, sitä enemmän heillä on määräaikaisia sopimuksia, epävarmoja työsopimuksia. Eli mitä enemmän naisia on työelämässä, sitä alempana he ovat köyhyysasteikolla. Eli meidän täytyy torjua naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa, ja siihen taisteluun meidän on todella sitouduttava. Sitten toinen asia, jota halusin korostaa, se liittyy 2020-strategiaan Euroopan unionissa. Tulevina vuosina, seuraavana kymmenenä vuotena, kaikki tutkimukset osoittavat, että meiltä häviää 15 prosenttia työpaikoista, joihin ei vaadita koulutusta. Ja sitten tulee 15 prosenttia lisää työpaikkoja korkeakoulutusta vaativille aloille – mutta meidän pitää olla valppaina, koska jos me emme ryhdy toimiin, joihin pitää tällaisen mietinnön yhteydessä, me tiedämme, että 15 prosenttia työpaikoista, jotka häviävät, jälleen kerran koskevat naisten työpaikkoja ja jälleen kerran naiset ovat uhreja, kun tällaiset vähäistä koulutusta vaativat työpaikat häviävät. Sitten toinen asia 2020 strategiassa se, että koulutustason, koulutustaso nousee, se väline, jota pitää käyttää, liittyy peruskoulutukseen ja jatkokoulutukseen. Me tiedämme jo nyt, että jos keskittymme peruskoulutukseen, jotta naiset olisivat koulutetumpia, paremmin koulutettuja ja että heillä olisi enemmän mahdollisuuksia työelämässä. Jos me emme samanaikaisesti yhdistä perhe- ja työelämää, silloin me investoimme ihan turhaan, koska naiset eivät voi muuttaa tutkintojaan työpaikoiksi. Jos me korostamme kestävää koulutusta – pystyvätkö naiset olemaan töissä kolme päivää, kolme, kolmessa työpaikassa, työssä, kotona ja vielä koulutuksessa. Eli meidän täytyy mahdollistaa se, että naiset pystyvät joustavammin käyttämään aikaansa niin, että mitä tulee elinikäisen oppimiseen ja ammattitaidon kartuttamiseen, nainen olisi tasa-arvoisessa asemassa miesten kanssa – koska muuten me vain luomme turhautuneisuutta taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Ja silloin naiset jätetään köyhyysloukkuun. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja on rouva Seskova. Olkaa hyvä. Děkuji, Děkuji Kiitoksia, puheenjohtaja. Tästä aiheesta järjestettiin kurs, johon osallistuisin ja haluaisin sanoa vielä sanasen täällä valiokunnassa. Ehkäpä sanon, tai toistan tässä nyt sen, mitä sanoin kuulemistilaisuudessakin. Minä tulen Tsekin tasavallasta ja 9 prosenttia kansalaisistamme elää köyhyydessä. Ja kun katsotaan Euroopan unionin lukuja, niin tämä on suhteellisen alhainen määrä. En tässä nyt puhu tämän enempää tilastoista, mutta voin kuitenkin todeta, että erityisesti Tsekin tasavallassa yksinhuoltaja vanhemmat, jotka yksin kasvattavat pieniä lapsia, ovat vaikeassa tilanteessa. Heidän on vaikea hankkia työpaikkaa ja köyhyys todella heitä uhkaa. Tsekin tasavallassa meillä on perheitä, joissa saattaa, tai joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa on vain toinen vanhempi, useimmiten yksinhuoltaja äiti. Ja tämä aihe on mielestäni kyllä kaikkein tärkein näistä aiheista näiden äh, yksinhuoltajavanhempien äh, työntekomahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Ja kyllä tämä johtaa myös siihen, että nämä vanhemmat äh, köyhtyvät ja hyvin paljon riippuu siitä, miten he pystyvät järjestämään lastenhoidon. Yksinhuoltaja vanhempien on erityisen vaikeaa järjestää elämänsä joustavien työaikojen mukaan tai joustavien työsopimusten ollessa kyseessä. Ja kun on esimerkiksi määräaikainen työsopimus, niin sehän saattaa olla ihan hyväksikin näille vanhemmille tai näille äideille. Ja luonnollisesti heitä koskevat hyvin monet ongelmat esimerkiksi päivähoitopaikkojen vähyys. Ähm, päivähoitopaikkoja tarvittaisiin lapsille niin, että nämä yksinhuoltaja-äidit ylipäätään voivat mennä työhön. Monet näistä äideistä tai vanhemmista haluavat tehdä työtä, eivätkä halua olla riippumaisia sosiaaliturvajärjestelmistä. Me puhumme siitä, miten voimme saada aikaan mahdollisimman hyvän tilanteen sosiaalisesti ja työn kannalta näille, näille ää, naisille ja äideille. Henkilökohtaisesti katson, että naiset, joilla on pieniä lapsia, joita köyhyys uhkaa äitiyden vuoksi ja koska isä on vain jättänyt perheen, niin äh, sitten nämä naiset joutuvat äh, huolehtimaan lapsista aivan yksin ja joskus on hyvin vaikea myöskään äh, saada elatusapua isältä. Kuitenkin näidenkin ihmisten tulisi saada parempi tilanne työmarkkinoilla ja siksi kysynkin, että emmekö me tässä nyt toimi hieman ristiriitaisesti, kun puhumme epätyypillisistä työsuhteista. Minä haluaisin kyllä pitää näitä määräaikaisiakin työsuhteita suhteellisen varmoina. Ja kyllähän kyseessä voi olla esimerkiksi todella osa-aikatyö esimerkiksi, ja näin tulisi mielestäni olla jatkossakin ja voida olla. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa Rova Liotard, olkaa hyvä. Ja ei heel kort. Mm, kiitos ihan lyhyesti, vaan aivan ensiksi haluan kiittää esittelijää. Minusta hänen on onnistunut todella ottamaan tässä esiin monia asioita, jotka saattavat johtaa köyhyyteen juuri esimerkiksi naisten kohdalla. Ja mielestäni hän on todella osunut naulan kantaan hyvin pitkälti tässä tekstissään. Tämä on erittäin hyvä mietintö ja tulee saamaan aivan varmasti tukea meiltä. Kuitenkin haluaisin entisestään korostaa yhtä kysymystä, jonka kyllä hyvin selvästi myös otatte mietinnössänne esiin, ja siitä olen hyvin iloinen. Nimittäin vanhempien naisten köyhyys, se on nyt hyvin yleistä ja kriisiä käytetään selityksenä esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmien ja eläkkeiden heikentämiseksi. Ja toivoisin, että mietinnössä tehtäisiin entistäkin selvemmäksi se, että tämä on todella suuri ongelma ja johtaa köyhyyteen, siis juuri vanhempien naisten osalta. Ja kun puhutaan ikääntyneistä naisista ja heidän mukaan saamisestaan niin täytyisi ehkä korostaa sitä, että monet näistä naisista haluaisivat kyllä osallistua työelämään, mutta tässä on myös hyvin suuri kulttuurinen ongelma, nimittäin ikääntyneiden syrjiminen työmarkkinoilla. Ehkäpä voisin tässä muutella jotain tarkistuksia ja tehdä tätä kautta lisäyksiä tekstiinne. Myös eläke, eläkeitä käsittelevä tai koskeva vihreä kirja joka lienee tulossa. Toivon, että saamme yhdistettyä tämän tekstin ja myös kantamme eläkevihreästä kirjasta, joka tosiaan myöhemmin tai tässä lähikuukausina on tulossa ja jota mekin sitten käsittelemme. Kiitoksia paljon. Kiitokset Rova Liotard. Nyt annankin puheenvuoron sitten komission edustajalle, joka on Rova Pareskalas. Olkaa hyvä. Eh, ja eiköhän sitten ole paikalla. Komission edustaja ei näytä olevan paikalla. Ehkäpä joku muu komissiosta haluaa käyttää puheenvuoron sitten myöhemmin, mutta nyt herra Simanski on kuitenkin vielä puhujalistalla. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, ja w nawiązaniu do wypowiedzi poprzednich. Hyvä puheenjohtaja. Aivan kuin edellisitkin puhujat haluaisin esittää kysymyksen, mitä tulee yksinäisiin äiteihin. Myöskin Puolassa, kuten muissakin uusissa jäsenvaltioissa, on tällainen osi ongelma, eli miten, miten saadaan riittävästi rahaa rahaa elatusmaksuihin. Siis usein miehet eivät maksa näitä maksuja, vaikka pitäisi, eivätkä valtiot voi maksaa tätä rahamäärää näiden miesten puolesta. Se on todellinen ongelma. Minä haluaisin, että tässä mietinnössä otetaan tämäkin asia huomioon, eli se kuinka lasten elatusmaksuasia järjestetään – Nimittäin miehet joskus tekevät työtä pimeillä markkinoilla, jotta verottaja ei, ei saisi tietoa näistä tuloista. Ensimmäisen miehet menevät uudestaan naimisiin ja ensimmäisen perheen lapset ja nainen on hyvin huonossa tilassa. Useinhan naiset tietävät, että entinen kumppani on töissä ja ansaitsee rahaa, mutta kun elatusmaksuja ei makseta, niin sille ei kuka mahda mitään. Usein on maahanmuuttajista kysymys, saattaa vaan tienata hyvinkin paljon, mutta vaimo, joka on jäänyt lähtömaahan, on joutunut usein erittäin köyhiin oloihin. Pitäisi jollakin tavalla saada yhdistettyä jäsenvaltioiden toimet, jotta yhdessä voitaisiin periä näitä elatusmaksuja. Minä haluaisin tätä kysymystä korostaa, koska se on nimenomaan yksi köyhyyden syy. Kiitokset herra Simanski ja nyt rouva Saborska, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Tämä on ihan hyvin lähellä sydäntäni, koska edellisellä lainsäädäntökaudella laadin mietinnön, joka hyväksiin tässä valiokunnassa ja parlamentissa ja jonka aiheena oli naiset ja köyhyys EU:ssa. Se oli ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön liittyen naisten köyhyyteen. Ja sitten meillä on kaksi huomiota. On puhuttu siitä, miten yksinhuoltaja äidit eronneet äidit olivat kaikkein haavoittuvaisimpia köyhyyden suhteen ja myöskin iäkkäät naiset. Mielestäni, kun ajatellaan kumpaakin ryhmää, naiset, joista nyt puhutaan, ovat nyt erittäin syvässä köyhyydessä, koska yhteiskunta ei ole havainnut millainen arvo heidän äitiydellään on, millainen arvo on sillä, mitä he ovat tehneet yhteiskunnan hyväksi. Vanhemmat naiset usein ovat kasvattaneet useita lapsia, jotka tekevät työtä, jotka ovat työmarkkinoilla, mutta naiset itse eivät ole pystyneet olemaan töissä monta vuotta, ja se vaikuttaa heidän eläkkeisiinsä, ja se lisää köyhyyden riskiä. Sitten yksinhuoltaja-äidit. Heillä on vaikea ongelma. Lähtevätkö he töihin? Lähtevätkö he pienipalkkaiselle, vähäistä koulutusta vaativalle alalle, erityisesti nyt kriisin aikana? Vai keskittyvätkö he lastensa hoitamiseen? koska perheessä välttämättä ei ole ketään muuta, joka voisi hoitaa lapsia. Mielestäni, jos äidit saisivat enemmän tukea äiteinä, silloin heidän ei tarvitsisi ottaa vastaan alhaisen, alhaista koulutusta vaativaa ja pienipalkkaisia töitä. Sitten toinen asia. Jos nämä naiset halutaan työelämään. No se on tietysti hieno tavoite, mutta täytyy varmistaa, etteivät he joudu tekemään työtä ja elämän köyhyydessä samanaikaisesti. Koska tällaista on nähty, on naisia, jotka ovat pienivalkkaisissa töissä, jotka käyvät siis töissä ja joilla on lapsia, mutta he ja heidän lapsensa elävät köyhyydessä. Eli siksi mielestäni työllisyys ei ole mikään tae siitä, että pääsee irti köyhyydestä. Kyllähän pitää olla muustakin kuin pelkästä työstä. Tulon täytyy olla riittävä, jotta sillä pystyy ruokkimaan perheen. Ja yhteiskunnissamme on ihmisiä, sekä miehiä että naisia, jotka ovat aikaisemmin olleet töissä, mutta heidän tulonsa olivat niin alhaiset, että nyt he saattavat joutua köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Mutta onnittelut kuitenkin mietinnöstä. Kiitokset rouva Saborska. Ja nyt kuulemme sitten komission kannan. Puheenvuoron saa rouva Paikianen. Thank you, Chair. Um, on behalf of the Commission... Kiitoksia komission eh, puolesta. Eh, minä olen tässä sosiaalisen osallisuuden asiassa aktiivinen. Haluaisin kiittää siitä, että te olette kiinnittäneet huomiota siihen, että köyhyys on usein naisten asia. Ja kun tarkastellaan köyhiä, niin suurin osa on naisia. Tämä sukupuolten tasa-arvostrategiassa me olemme ottaneet, ottaneet huomioon taloudellisen riippumattomuuden. Me kiinnitämme huomiota siihen, että se tapa, joten millä naiset ja miehet kokevat köyhyyden, niin se on erilainen. Naisilla on paljon suurempi riskiä joutua köyhäksi. Palkkojen eri suuruisuus koskee myös naisia. Täällä on määräaikaisia työsuhteita, osa aikaisia työsopimuksia, työpaikkoja ja tällä tavalla palkkaerot vain kasvamat. Me tartumme tähän ensi vuonna. Eurooppa 2020 strategia ja erityisesti köyhyyden vähentämistavoite ja tämä lippulaivahanke, jota, jota ollaan tekemässä, niin ne keskittyvät hyvin voimakkaasti naisten köyhyyteen. Tämä ei tarkoita sitä, että jättäisimme muun köyhyyden sivuun, mutta erityisesti sukupuolinäkökulma tulee tässä köyhyyden alalla ottaa huomioon. Haluaisin ehkä vielä ilmoittaa erästä asiasta, mistä olen eri mieltä. Tämä naisten oikeuksien peruskirja, mikä on mainittu. Me olemme varmaan tätä keskustelua käyneet aikaisemminkin ja tiedän, että eräät parlamentaarikot ovat halunneet tällaista. Ja naisten oikeuksien peruskirja on hyväksytty komissiossa ja siellä on hyvin tärkeitä asioita tasavertaisesta kohtelusta ja siitä, että katsotaan, että lainsäädäntökin vastaa näitä tarpeita. Ja sitten vanhempainvapaa direktiivi, sekin on sellainen, joka EPSCO-neuvostoon menee tässä. Mutta siis tällaisesta naisten oikeuksien kirjasta komissio ei ole innostunut. E, eli se ei ole sellainen hanke, mitä komissio ajaa. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa vielä esittelijämme lopuksi. Olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult. Kiitoksia. Olen kuunnellut nyt kaikkia näitä puheenvuoroja. Ja komission edustajan jälkeen haluaisin nyt kiittää kaikkia puhujia ja otan nämä kaikki puheenvuorot huomioon. Tietysti kun puhutaan haavoittuvista ryhmistä, jotka mainittu mietinnöstä, puhutaan yksinhuoltaja vanhemmista. Ja totta kai otan tämän sitten mukaan mietintöön. Mutta tähän pitäisi myöskin lisätä maahanmuuttajanaiset, joilla on erilaisia etnisiä taustoja, koska aikaisemmin puhuttiin Jarkan mietinnöstä, joka koski romaneja. Eli on monia näkökohtia, jotka on otettava mukaan. Tietysti kun puhutaan työllisyydestä ja työsopimuksista, joita naiset yleensä solmivat, ne saattavat ja ovatkin vaikuttaneet suoraan sosiaaliturvajärjestelmiin. Ja melkeinpä sanoisin, koska joku puhui aikaisemmin äitiyslomista, niin voisin sanoa, että on jäsenvaltioita, joissa – äitiydestä rangaistaan. Ja sillä on suora vaikutus eläkejärjestelmiin. Esimerkiksi Romaniassa 85 prosenttia äitiyslomapalkasta vaikuttaa 7 prosentin osalta naisten eläkkeeseen. Sitten naisten oikeuksien peruskirja Eli tämä viimeinen kohta, josta komission edustaja puhui. Kansalaisten edustajana, koska mehän edustamme täällä kansalaisia, niin olisin ollut hyvä, jos tällainen peruskirja olisi otettu keskustelun aiheeksi parlamentin ja komission välillä – koska kun asioista keskustellaan, tulokset ovat parempia, ja tästä olisi ollut etua Euroopan kansalaisille. Ja siksi mainitsin tämän mietinnössäni. Tämä naisten oikeuksien peruskirja on lähellä sydäntäni, koska siihen voitaisiin ottaa mukaan lainsäädäntöpaketti ja myöskin hyviä käytänteitä, joita on olemassa erinäisissä jäsenvaltioissa – Eli voisimme edistää niitä aktiivisia toimia, joilla voidaan, kuten Moran sanoi, vähentää tai lopettaa naisten köyhyys. Haluaisin kiittää kaikkia kovasti ja odottelen panostanne ja tarkistuksianne. Ja totta kai keskustelemme vielä uudelleen, jotta voimme saada aikaan erittäin hyvän mietinnön kansalaisillemme, eurooppalaisille kansalaisille, ja jotta pääsemme 2020 strategian tavoitteisiin. Kiitos. Kiitoksia. Mitä aikatauluun tulee, niin 9. joulukuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle ja äänestysvaliokunnassa toimita, toimitetaan 26.27. tammikuuta ja täysistuntokäsittely todennäköisesti maaliskuussa. Eli me palaamme tähän asiaan. Ja nyt kun siirrymme esityslistalla eteenpäin ja pyytäisin nyt varapuheenjohtajaa johtamaan kokousta Rovaa Moran Chartier. Olkaa hyvä. Yes.

Merci. Donc je, euh, Kiitoksia. Eli ehdottaisin, että siirrymme kohtaan seitsemän esityslistalla. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan EUn uuden poliittisen toimintakehyksen painopisteet ja suuntaviivat. Kyseessä on siis mietintöluonnos. Ja me nyt vaihdamme paikkoja Brit Svenssonin kanssa ja se johtuu siitä, että Svensson on esittelijämme, joten Svensson pyysi minua nyt toimimaan puheenjohtajana tässä kohtaa kokousta, jotta hän pystyy täysimittaisesti toimimaan esittelijänä tästä kohdasta. Eli tarkastelemme tätä mietintöluonnosta 14. heinäkuuta koordinaattorit pyysivät lupaa tehdä oma mietintö koskien uusia poliittisia toimintakehityksiä naisin kohdistuvan väkivallan torjumisessa. Ja komissio ensi vuoden toukokuussa osana uhripakettia, esittelee toimintasuunnitelman EUlle, joka koskee väkivallan torjuntaa, naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa. Ja meidän tavoitteenamme on ottaa tämä mietintö mukaan tähän toimintasuunnitelmaan. Tänään työmme liittyy myöskin asian, josta puhuttiin viime viikolla, kun oli naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskeva päivä. Ja antaisin nyt puheenvuoron Svenssonille, esittelijälle, ja hän voi esitellä meille tämän mietintöluonnoksen. Svensson, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin ehkä aloittaa kiitoksilla kiittämällä valiokuntaa päätöksestä tehdä tämä mietintö, joka liittyy siis naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, sukupuolen perustuvaan väkivaltaan. Olen hyvin iloinen siitä, että saan itse olla esittelijä juuri tämän mietinnön suhteen. Tämä kysymys on perustana koko tasa-arvolle koska jos naiset eivät pääse väkivallan uhasta, niin yhteiskuntamme ei ole aidosti tasa-arvoinen. Se ei anna naisille ja miehille samoja mahdollisuuksia. Siksi on äärimmäisen tärkeää nyt tätä kysymystä käsitellä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että että kollegat valiokunnassa ovat niin sitoutuneita tähän työhön, että voimme yhdessä todella saada aikaan ja pysäyttää tämä hyvin laajalle levinneen väkivallan. Tueksi tälle optimismilleni voin ehkä muistuttaa siitä, että parlamentin täysistunto vuonna 2009 hyväksyi päätöslauselman juuri naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisestä. Meillä on myös kirjallinen lausunto vuodelta 2009 yhteistyössä Unifemin kanssa, ei naisiin kohdistuvalle väkivallalle. Tämän lisäksi Euroopan neuvosto työskentelee asian parissa ja on koko joukko YK päätöslauselmia sekä yleissopimuksia. Ja tämän lisäksi meillä on vielä komissiokin, joka yhtäältä 2010-2015 toiminta nostaa tämän kysymyksen esiin ja tämän lisäksi toisaalta komissio tulee vielä tekemään toukokuussa 2011 asiaan liittyvän ehdotuksen. Voin todeta, että olen kokenut myös aiemman puheenjohtajavaltion, tämänhetkisen puheenjohtajavaltion ja tulevan puheenjohtajavaltion olevan hyvin sitoutuneita tähän kysymykseen. Tietoisuus sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta on lisääntynyt myös eri toimielinten piirissä ja olen täysin vakuuttunut siitä, että nyt yhdessä todella voimme nähdä ajan olevan kypsä että nyt on todella aika ryhtyä sanoista tekoihin. Nyt voimme todella tehdä konkreettisia ehdotuksia äh, saadaksemme tämän sukupuolen kohdistuvan väkivallan kerta kaikkiaan loppumaan. Vuosikymmenten ajan asiasta on keskusteltu, juuri naisiin kohdistuvasta väkivallasta on keskusteltu, mutta tästä tietoisuudesta huolimatta ei ole ryhdytty konkreettisiin toimiin, joiden kautta tämä väkivalta olisi saatu loppumaan. Ja siksi katson, että nyt kyllä aika on kypsä. Nyt on meidän äh, tullut aika toimia. Lisäksi haluaisin todeta, että naisiin kohdistuva väkivalta ei ole vain näihin itse uhreihin kohdistuvaa väkivaltaa. Me emme saa hetkeksikään unohtaa, että tämä väkivalta kohdistuu naisiin ryhmänä. Naiset, jotka luopuvat tietyistä elämänvalinnoista, koska heidän tietoisuudessaan taustalla on tämä väkivallan uhka. Naiset, joiden päivittäistä elämää tämä äh, väkivallan ja myös seksuaalisten hyökkäysten äh, uhka rajoittaa. Monet nuoret tytöt äh, luopuvat tekemästä jotain, koska he tietävät, että hm, olisi vaarallista kävellä kotiin elokuvaillan jälkeen illalla – me teemme tällaisia päätöksiä. Esimerkiksi emme voi kulkea puiston läpi, koska naisena tietoisuudessamme on riski siitä, että eh, meidän kimppuumme saatetaan tuossa puistossa hyökätä vain siksi, että olemme naisia. Ja tällaisena elämämme ei voi jatkua. Nyt ajattelin esitellä osan niistä ehdotuksista, joita aion mietintöluonnoksessani tehdä. Ja toistan vielä, että tämä työ on valiokuntamme yhteinen ponnistelu, yhteinen työ. Tiedän, että monet jäsenet ovat erittäin sitoutuneita tähän työhön ja heillä on paljon tietoa tästä kysymyksestä. Joten teemme tämän työn yhdessä. Voisin myös todeta, että mitä tulee kansainvälisiin oikeusperustoihin tämän asian suhteen, niin mainitsin tuossa jo YK työn eri yleissopimukset ja myös päätöslauselmat, mutta korostan myös oikeusperustaa Euroopan unionin sisällä. Yhtäältähän tasa-arvo sukupuolten välillä on EUn perusperiaate, Ihmisoikeudet ovat myös keskeisessä asemassa EU-sopimuksissa, äh, siis perusoikeuskirja. Ja Lissabonin sopimuksen myötä meillä on entistä enemmän mahdollisuuksia – esimerkiksi rikosoikeuden alalla saattaa voimaan yhteisiä määräyksiä. Ja nyt siis on tarkoitus keskustella siitä, mihin toimiin voidaan ryhtyä. Nyt ei enää tarvitse oikeusperustasta keskustella, koska meillä on selkeä oikeusperusta tehdä tätä työtä tälle työlle. Toteaisin myös, että jäsenvaltioilla on velvollisuus puuttua asiaan, kun yksilö hyökkää toisen kansalaisen kimppuun. Tämä mahdollisuus on ja tätä mahdollisuutta luonnollisesti jäsenvaltioiden tulee myös tässä kysymyksessä käyttää. Hän on Tukholman ohjelma. Voin nostaa sen esiin yhtenä niistä välineistä, joita meillä käytettävissämme on. Sen kautta hän voidaan ryhtyä yhteisiin toimiin esimerkiksi rikoksen uhrin suojelemiseksi. Aiemmin tänään äänestimme eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, jonka kautta voidaan suojella naisia, jotka pakenevat väkivaltaa. Sukupuolen perustuu tapahtuvan väkivallan määritelmän suhteen lainaisin YKta, joka kirjoittaa, että kaikki väkivallan teot, jotka liitty, kohdistuvat sukupuoleen ja jotka todennäköisesti ovat fyysisiä tai aiheuttavat fyysisiä, psyykkisiä tai seksuaalisia vammoja tai tämän uhka tai esimerkiksi pakottaminen tai vapauden riisto, onpa se julkista tai yksityistä, niin palaan tässä siihen, että naisiin kohdistuva väkivalta on naisten alistamista niin yksilöinä kuin, niin kuin aiemmin totesin, ryhmänäkin. Ei minun varmaankaan tässä tarvitse nimetä tämän väkivallan eri muotoja. Kaikki olemme niistä kyllä tietoisia. Missä jäsenvaltiossa sitten asummekaan, niin olemme joutuneet tottumaan siihen, että kun avaamme sanomalehden, luemme otsikoita naisista, jotka on murhattu lähisuhteessaan. Näemme otsikkoja kirkkoja, pakkoavioliitoista ja muista ähm, naisen alistamisen muodoista. Ja kaikki nämä asiat äh, liittyvät siihen väkivaltaan, jota meidän on torjuttava. Ja minun äh, mielestäni naisten oikeuksia rikotaan myös lisääntymissä terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Ja minä väitän päät päättäväisesti ja painokkaasti, että tähän väkivaltaan ei voi puuttua yhden ainoan tekijän kautta mm, tai yhden ainoan korjaavan välineen kautta, ei vaan kyseessä on koko joukko tekijöitä, jotka meidän on nähtävä kokonaisuutena. Sukupuoleen perustuva väkivalta on yhteiskunnallinen ongelma – ongelma, joka aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle, kustannuksia sosiaalisten ongelmien muodossa, kustannuksia oikeusjärjestelmälle, terveydenhuollolle. On arvioitu, että tämä väkivalta maksaa Euroopan unionin jäsenvaltioissa kaksi miljoonaa euroa tunnissa joka tunti. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää myös nähdä nämä kustannukset. Tämä on yhteiskunnallinen ongelma. Nämä kustannukset ovat yhteiskunnallinen ongelma. Mutta perusperiaatteena on kuitenkin se, että kyse on tasa-arvo-ongelma. Kenenkään ei tarvitse joutua elämään elämäänsä niin, että siihen kohdistuu jatkuva väkivallan uhka. On naisia, jotka elävät tällaisissa suhteissa ja ajatelkaa, mikä tragedia liittyy kaikkiin, niin, kaikkiin niihin lapsiin, jotka elävät väkivaltaisessa perheessä. He näkevät väkivaltaa perheessä. Heidän perusluottamuksensa, heidän, he, heillä ei ole mitään perusturvaa, kun he näkevät vanhempien välistä väkivaltaa ja on uskomaton joukko lapsia, joka elää tässä todellisuudessa. Ja on aikuisten vastuulla huolehtia siitä, että lapset eivät joudu elämään tällaisessa todellisuudessa. väkivalta, johon todella viittasin, kohdistuu myös lapsiin ja pitkään pitkään ja tietyissä yhteyksissä se on nähty ikään kuin yksityisasiana. Kyse on perheriidasta tai vastaavasta. Ja haluan hyvin voimakkaasti korostaa, että toden totta kyseessä ei ole yksityisasia. Tämä asia koskee koko yhteiskuntaa ja se on koko yhteiskunnan vastuulla. Lähisuhdeväkivalta ja siihen liittyvä valvonta, eristäminen ja väkivallan ja väkivallan uhan todellisuus todella aiheuttaa sen, että naiset itse menettävät kaiken oman arvon tuntonsa, itse kunnioituksensa. He pitävät itseään täysin arvottomina, koska tämä käsitys heille jatkuvasti syötetään. Ja siksi väitän, että on äärimmäisen tärkeää, että nämä rikokset tulevat yleisen syytteen alaisiksi, koska me tiedämme, että lähisuhdeväkivallan uhrien on usein hyvin vaikea joko pitää kiinni ilmoituksistaan, koska he pelkäävät väkivallan jatkua. Usein naiset vetävät syytöksensä takaisin, koska pelkäävät entistä pahempaa väkivaltaa. Tästä, näistä rikoksista on todella saatava yleisen syytteen alaisia rikoksia. Sitten tilanteet, jossa esimerkiksi vammaiset äh, naiset äh, saattavat äh, kärsiä kovasti. Heidän on hyvin vaikea päästä ulos näistä tilanteista. Naiset, joita hyväksi käytetään tai jotka itse ovat esimerkiksi alkoholin väärinkäyttäjiä – kodittomat naiset, nämä naiset ovat muutenkin jo niin vaikeassa tilanteessa, että heidän on entistäkin vaikeampaa päästä tästä väkivallan kierteestä ja siksi yhteiskunnan on heitä autettava. Ajattelen tässä esimerkiksi erilaisissa laitoksissa eläviä naisia. Meillä on hyvin vähän tietoa siitä, minkälainen tilanne tietyissä laitoksissa esimerkiksi vallitsee tietyssä yhteydessä. Mitä tulee sitten äh, seksuaalisiin äh, hyökkäyksiin, äh, mietintöluonnoksessani niin viittaa myös tähän, koska seksuaalinen väkivalta on hyvin tuhoavaa naiselle yksilönä ja se liittyy tähän valtarakenteeseen, jossa naisten oikeudet usein niitä poljetaan. Naisilla ei ole seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai valinnanvapautta. Puhun tässä myös naisten sukuelinten silpomisesta sekä pakkoavioliitoista. Ja toivon, että myös näillä aloilla – saamme aikaan yhteistyötä tehdäksemme ihan konkreettisia ehdotuksia tämän tyyppisen väkivallan lopettamiseksi. Aiemmin tänään äänestimme ihmiskauppadirektiiviehdotuksesta ja olen erittäin iloinen siitä, että tälle ehdotukselle me saatiin näin laaja tuki. Haluaisin myös todeta, ja tämä on henkilökohtainen kantani, että mitä tulee ihmiskauppaan ja prostituutioon, että saisimme näistä hankittua lisää tietoa juuri yhteyksistä prostituutiolainsäädännön välillä eri jäsenvaltioissa ja sitten toisaalta seksi kauppa ja seksi orjuus. Minä uskon, että tässä on hyvin läheisiäkin yhteyksiä, mutta niin kauan kuin me emme ole tätä läheisesti tutkineet, meidän on vaikea ehkä nähdä näitä yhteyksiä ja siksi meidän tulisi tälläkin alalla hankkia entistä, entistä enemmän tietoa. Ja totesin, että tämä näiden rikosten saattaminen yleisen syyttäjäolaiseksi on tärkeää ja tämän lisäksi on tärkeää, että uhrille annetaan oikeusapua. Tiedämme, minkälainen tilanne voi olla esimerkiksi oikeudenkäynnissä, jos sellainen saadaan. Tuolloin rikoksen tekijällä on tukenaan asianajaja ja muuta. Ja on hyvin tärkeää, että myös uhrilla, väkivallan uhrilla on oikeudellista apua puolellaan, tukenaan. Meidän tulisi myös lisätä viranomaisten tietoisuutta ja tällä tarkoitan nyt kaikkia osallistuvia viranomaisia. Tarkoitan oikeuslaitosta, tarkoitan terveydenhuoltoa, poliisia sekä sosiaaliviranomaisia. Toivon. Ja kyllähän Esimerkiksi poliisiviranomaisilla on käsikirjoja siitä, miten näitä rikoksia tulisi tutkia. Ja toivoisin, että meillä olisi jonkinnäköinen yhteinen käsikirja, jota todella myös käytettäisiin niin, että asiat saataisiin kunnolla ratkaistua. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kun meillä, jos meillä olisi käsikirja ja sitä todella käytettäisiin myös oikealla tavalla, siis ottaen huomioon uhrin oikeudet ja uhrin suojelu, mutta uskon, että tätä voitaisiin myös käyttää hyvin tehokkaasti ennalta ehkäisevällä tavalla, sillä mitä enemmän meillä on tietoa, sitä mm, parempaa ennaltaehkäisevää toimintaa saamme varmasti jaloilleen. Lopettelen tässä ihan kohta. Sitä ennen kuitenkin vielä ehdottaisin, että jäsenvaltiot tekisivät aloitteen väkivallan uhrien suojelluista asunnoista tai tällaisista ensikodeista. Ehdottaisin, että 10 000 asukasta kohti olisi yksi turvallinen turvapaikka. Tiedän itse kokemuksesta, että että tällainen turvapaikka on, ennal, on ennakkoehto monille lähteä väkivallan kierteestä, väkivaltaisesta suhteesta. Ja kun puhumme uhrikysymyksestä, meillä täytyisi olla myös pätevää henkilöstöä, henkilökuntaa, joka tietää, mistä tässä on kyse ja joka voi todella auttaa uhria juridisesti ja muutenkin. Ja lopuksi vielä hätänumero. Usein keskustelemme hätänumerosta. Olemme esimerkiksi puhuneet siitä ihmiskaupan yhteydessä. Ja katson, että tällainen yhteinen numero myös niille, jotka ovat kärsineet sukupuolen kohdistuvasta väkivallasta, tällainen numero olisi suositeltavaa. Ja tärkeää olisi, että niille, jotka jotka puheluja ottavat vastaan, on sitten hyvin selkeät ohjeet ja tietoa tulisi levittää myös esimerkiksi internetin välityksellä. Näin uhrit voisivat nähdä, mitä mahdollisuuksia saada tukea ja apua heillä on eri jäsenvaltioissa. Lopuksi sitten vielä nämä rikoksen tekijät. Minä totesin jo tuossa, että kyse on rikoksista ja näitä asioita tulee käsitellä tuomioistuimissa niin kuin muitakin rikoksia. Katson myös, että toivottavasti voitaisiin tarjota keskusteluterapiaa ja tarjota muuta apua myös näille tekijöille, että he tästä tuhoavasta käyttäytymisestään luopuisivat. Mutta tämä ei missään nimessä voi olla mm, voi korvata tuomioistuin käsittelyä. Rikoksesta on tuomittava. Monet meistä olemme käsitelleet näitä asioita ja olemme todenneet, että meidän täytyy puhua ääneen emme enää voi vaieta näistä rikoksista. Paljon keskustelua, konferensseja järjestetään ja tietoisuutta tästä väkivallasta lisätään ja tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää. Toteaisin vielä, että nyt kun olen puhunut tästä mietinnöstä, niin tässä on puhuttu paljon naisista uhreina ja kyllä, naiset ovat sukupuolen kohdistuvan väkivallan uhreja, mutta mutta on myös tärkeää nostaa eh, esiin se, että naiset ovat paljon muutakin, naiset ovat paljon muuta kuin väkivallan uhreja. On myös katsottava niitä naisia, jotka lähisuhde väkivallan kourissa nyt elävät. Heille on voitava näyttää ja osoittaa, että tällaisesta tuhoavasta väkivaltaisesta suhteesta voi päästä irti. Näille naisille on osoitettava, että he ovat voimakkaita ja he voivat rakentaa itselleen, itselleen ja lapsilleen paremman elämän. Joten haluan lisäksi korostaa tässä sitä, että kun puhumme sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta, meidän tulisi myös nostaa esiin se, että tämän väkivallan kierteestä voi päästä irti, tällaista suhteesta voi päästä irti. Ja voi saada paremman elämän itselleen ja lapsilleen. Ja varmasti tämän kaiken saamme aikaan, kun keskustelemme tästä. Kiitoksia, kiitoksia puheenvuorosta. Ja niin kuin jo sanoin, odotan todella innostuneesti yhteistyötä kollegojen ja komission kanssa tässä asiassa. Kiitos. Merci, madame le rapporteur. Kiitoksia esittelijä tästä mietinnön alustuksesta, jonka teitte hyvin täysimittaisesti ja muutenkin hienosti. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäiseksi Garcia Perez ja sitten Bilbao. Garcia Perez, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Estrella on varjoesittelijä sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta, mutta hän nyt ei päässyt tähän kokoukseen, koska hänen pitää olla toisessa keskustelussa ja hän halusi välittää muutaman viestin tänne ja ensinnäkin haluaisimme onnitella häntä hänen tekemästään työstä. On tärkeää tämän tyyppisessä työssä, niin tietysti tässä valiokunnassa moneen kertaan olemme pystyneet keskustelemaan siitä, kuinka tärkeää on osoittaa enemmän sitoumusta kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät sukupuoleen kohdistuvaan väkivaltaan. Sukupuoleen kohdistuva väkivalta aiheuttaa epätasainpainoisen yhteiskunnan, ja tämä on nyt asia, jonka parissa pitää tehdä töitä. Naiset, jotka ovat väkivallan uhreja, saattavat tietysti olla naisia, joiden miehet katsovat, että he ovat jatkuvasti naisten yläpuolella, ja väkivaltaa on käsiteltävä laajamittaisesti – ja on monia aspekteja, joihin täytyy kiinnittää huomiota, mutta kuten mietinnössä on todettu, oikeudellinen perusta on jo olemassa Lissabonin sopimuksen myötä, ja on tärkeää osoittaa tämä myöskin mietinnössä. Sille on nyt löydetty oikeusperusta, ja EU:ssa voidaan nyt edetä naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa käyttämällä tiettyjä välineitä. Se, että nyt puhutaan tästä tarpeesta saada aikaan direktiivi väkivaltaa vastaan, eri jäsenvaltioissa lainsäädäntö on hyvin erityyppistä ja jäsenvaltioissa, kuten omassa maassani Espanjassa, lainsäädäntö on hyvin selkeä. Meillä on jo laki sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Se on määritelty rikokseksi ja siihen liittyy monia välineitä, joilla sitä voidaan torjua. Mutta toisissa maissa tämä työ ei ole mennyt samaan suuntaan, ja siksi me tarvitsemme yhteisiä välineitä. Meillä pitää olla yhteisiä tietokantoja, ne ovat erittäin tärkeitä ja perustavanlaatuisia, ja esittelijä viittasi jo tähän taloudelliseen vaikutukseen, joka sukupuolen kohdistuvalla väkivallalla on, ja meidän täytyy myöskin viitata tähän. Ja tämän lisäksi tarvitsemme tilastotietoja, jotka on yhtenäistetty koko EUn alueella, jotta voimme kunnolla arvioida kokonaistilannetta näissä kysymyksissä. Tässä on viitattu myöskin siihen, että meidän on saatava aikaan sukupuolen kohdistuvan väkivallan seurantakeskus. Kyseessä on aloite, joka käynnistettiin Espanjan puheenjohtajakaudella, ja meidän täytyy jatkaa tätä työtä, koska se voisi olla väline, joka on meille kaikille hyödyksi, kun ryhdymme erinäisiin aloitteisiin, erityisesti kun analysoimme ja tutkimme tietoja, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Näin ollen puhun nyt lyhyesti, koska täällä on vielä muita puheenvuoropyyntöjä. Haluaisin vielä onnitella esittelijää tästä hyvästä työstä. Me teemme joissain kohdissa vielä työtä ja yritämme käsitellä näitä kysymyksiä vielä tarkemmin. Ja äänestyksessä tässä valiokunnassa oltiin hyvin yksimielisiä sekä suojelumääräyksen että direktiivin osalta, ja tämä osoittaa selkeästi, että vuoropuhelun ja yhteistyön kautta meidän naisten täytyy näyttää esimerkkejä, ja meidän täytyy edetä näin tärkeissä kysymyksissä kaikkien eurooppalaisten puolesta. Kiitos. Merci, Madame Garcia Perez. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Bilbao ja sen jälkeen Cheskova. Bilbao, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Mitä tulee päätöslausumatekstiin ja mietintöön, sanoisin, että kun puhutaan poliittisesta lähestymistavasta, tästä mielestäni puuttuu se, että otetaan mukaan muita aspekteja, ei pelkästään niitä, jotka liittyvät väkivaltaan. Ja miksi? No, ehkäpä siksi, kuten Garcia totesi, jos me kärsimme väkivallasta, se johtuu siitä, että on epätasa-arvoa. Ja näin ollen katson, että integraalinen lähestymistapa mielestäni olisi se, että käsittelemme sitä, miksi on epätasapainoa ja että on monia asioita, joita voisimme jatkuvasti kehittää tietoisesti ja epätietoisesti, jotka johtavat tällaisiin väkivaltatilanteisiin. Vuonna 2005 Baskimaassa hyväksyttiin laki, ja nimenomaan käsittelemme asiaa tällä tavalla. Kyse on tasa-arvolaista ja miehet ja naiset, ja siinä on yksi kohta, joka liittyy siihen, miksi on epätasa-arvoa ja mitä seuraamuksia on ja millaisia välineitä pitäisi käyttää, jotta voitaisiin selvitä väkivaltakysymyksestä. Eli lähestymistapa päätöslausumatekstiin, josta nyt puhun ja joka mielestäni ei ole ihan samanlainen. No, näissä aloitteissa, joita on päätöslausumatekstissä, meidän pitäisi nyt vähän ponnistella – ja analysoida ja katsoa, millaisia hyviä käytänteitä on jo olemassa jäsenvaltioissa tai muilla alueilla. Koska on välivallan seurantakeskuksia, jotka toimivat, on erilaisia apupuhelinnumeroita, joihin voidaan tehdä ilmoituksia. Sitten on toimintasääntöjä oikeudellisesti, poliisin tasolla, terveydenhuollossa, jotka ensisijaisesti on kehitetty kullakin sektorilla – ja joita koordinoidaan, eli kun on väkivaltatapaus, ja kun tähän liittyy vielä henkilöstön koulutusta terveydenhuoltoalalla, oikeuden alalla ja poliisissa, olen samaa mieltä siitä, mitä esittele ehdotti. Eli meidän pitäisi mennä vielä askel eteenpäin ja konkretisoida näitä toimia, koska meillä kokemusta jo on. Ja vahvuus tässä ja työ, mitä pitää vielä tehdä, on se, että käytämme hyväksi tietoa, jota meillä jo on, ja katsoa, voisimmeko kaikki yhdessä miettiä jotain uutta. Myöskin on tärkeää, että mukaan otetaan myöskin miehet. Emme saa aikaan tasa-arvoa, jos emme toimi tässä yhdessä. Emmekä pääse eroon naisiin kohdistuvasta väkivallasta, mikäli emme tee yhteistyötä. Eli tämä nyt on lähestymistapa, jota pitäisi käyttää myöskin Eli meidän täytyy muistuttaa, että tähän prosessiin liittyvät myöskin miehet, koska siitä on hyötyä myöskin miehillä. No sitten kysymys, joka liittyy näihin ilmiantoihin ja tietokantaan. Olen samaa mieltä. Meillä pitää olla tilastotietoja, meillä pitää olla konkreettisia tietoja, meillä pitää olla tietoa näistä todellisista ongelmista, että niitä voidaan käsitellä. Ja kun puhutaan siitä, kuinka paljon naisia on murhattu lähisuhteessa, tähän voidaan varmaan ottaa myöskin luvut, jotka liittyvät lapsiin jotka ovat saaneet surmansa kotona tapahtuvan väkivallan seurauksena. Viime aikoina on ollut paljon lapsia, jotka ovat surmattu yhdessä äitinsä kanssa, ja näissä lukemissa pitäisi ottaa mukaan siis nämä kysymykset. Meidän pitäisi myöskin miettiä vähän 2000-lukua ja mitä tapahtuu, koska nyt olemme havainneet, että meillä on uuden tyyppisiä pariskuntia, on homoseksuaalisia pareja, jotka myöskin harjoittavat väkivaltaa, samanlaista väkivaltaa, joita naiset kärsivät. Eli meidän pitäisi katsoa, miten käsittelemme tätä uutta todellisuutta ja näitä aloitteita. Myöskin on paikallisia verkostoja, jotka toimivat, on järjestöjä aluetasolla, siellä on kokemusta, ainakin Baskimaassa. Siellä on järjestö, jossa on määritelty toimintasuunnitelma, selkeät päivämäärät, siellä voidaan edetä asioissa. Ja näin olen uskoisin, että olen samaa mieltä kuin se, mistä on puhuttu, millaista väkivaltaa on, millaista vahinkoa siitä koituu. Ja, mutta parlamentissa meidän pitäisi mennä kuitenkin vähän konkreettisempaan suuntaan koska tätäkin naiset odottavat ja todellakin meillä pitää olla apua naisille, mutta täytyy käsitellä myöskin toista kysymystä. Oikeudelliset palvelut, poliittiset tahot, poliisi, toiminta, niiden täytyy toimia näiden ilmoitusten pohjalta ja pystyä konkreettisesti tekemään jotain. Ja meillä on jokapäiväinen ongelma, ja sitäkin pitää käsitellä miksi niin paljon näitä ilmoituksia naiset vetävät pois. Kyse ei ole pelkästään siitä, että monissa tapauksissa on sosiaalipalveluita, on paikka, johon voi mennä tekemään näitä ilmoituksia, mutta sitten jossain vaiheessa nämä naiset vetävät ilmoitukset pois. Eli tämä on myöskin riippuvuuteen liittyvä ongelma, josta täytyy puhua. Koska viimeiset tapaukset, jotka minä tunnen, että kyse oli naisista, joilla oli suojelumääräys, mutta sitten jossain vaiheessa he vetävät tämän ilmoituksen pois tai antoivat sitten tämän hyökkäjän tulla niin lähelle itseään, että he tappoivat tämän naisen. Eli kokemus on osoittanut meille kaiken tämän, ja meidän pitää todellakin syventyä vähän näihin kysymyksiin. Ja haluaisin kiittää vielä tästä mietinnöstä esittelijää, ja yritämme saada tämän mahdollisimman hyvin hyväksyttyä, jotta naiset eivät joudu kärsimään väkivaltaa ja jotta voimme saada aikaan todellista tasa-arvoa miesten ja naisten välille. Kiitos. Merci, Madame Bilbao. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Cheskova ja sen jälkeen Plomp. Děkuji a chci především... Kiitoksia haluaisin kiittää esittelijäämme siitä, että hän teki tällaisen työn. Minä olen ollut jäsenenä täällä pitempään, mutta tämä on yksi niistä harvoista aiheista, joita, joita käsitellään täällä. Minä osaan kyllä teidän työtänne arvostaa, mutta minä uskon, että tässä nyt on tällainen perusta, tämä perusta kaikelle sille työlle, mitä tässä valiokunnassa tehdään ja minkälaista signaalia haluamme lähettää ulospäin. Tässä on kysymyksessä väkivalta ja edellisessä puheessa köyhyydestä minäkin sanoin, että usein täällä on yksinhuoltaja äideistä kysymys. Mutta haluaisin kyllä sanoa, että tämä teema ei ole juuri sellainen asia, jota täällä valiokunnassa pitäisi käsitellä. Se on tällainen avainkysymys. Mietintö on sillä tavalla laadittu, että siinä on hyvä oikeusperusta olemassa ja samalla Nämä ajatukset, joita tässä mietinnössä on, ne ovat hyvin selkeitä ja selkeästi ilmaistuja. Kuitenkin haluaisin jotakin huomioitani siitä antaa. Olen kuunnellut esittelijää ja puheenjohtajaa ja se, että että mitä lisääntymisterveyden suojeluun tulee, niin se on määritelty WHOssa. Minun mielestäni tämä on sellainen asia, joka täytyy saada toteutettua ja kaikissa tämän tyyppisissä mietinnöissä sen pitäisi olla mukana. Myös tekin äsken mainitsitte sen puheessanne rouva esittelijä ja sen, sellaisen ajatuksen pitää aina saada tukea. Naisen, jos täytyy jos nais, nainen on vapaa, niin tässä tällä sektorilla naisen pitää pystyä päättämään kaikista omaan terveyteen liittyvistä asioista. Sitten itse mietintöön. Olen kirjannut pari asiaa ylös. Olen hyvin pahallani siitä, että minä en viime viikolla os- voinut osallistua Strasbourgin tähän kuulemistilaisuuteen. Oli hyvin täynnä tämä Strasbourgin viikko, kaikenlaisia tapahtumia. Kuitenkin minä haluaisin sanoa asiasta seuraavaa. Kohta yksi. Tämä on kohdassa 1.6. Jos tässä nyt on tarkoitus minun ryhmäni saada vakuuttuneeksi, niin meidän täytyy tehdä tarkistus. Se, että puhutaan näistä minimimääristä, niin se on vähän vaikea. No sitten te puhuitte prostituutiosta ja myös siitä, mistä viime viikolla keskustelimme. Eli kamppailusta ihmiskauppaa vastaan. Olen yleisesti vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa kun ajattelemme näiden palvelujen käyttäjiä, niin meidän pitäisi kieltää sellainen, jossa virallisesti tällaiset palvelut kiellettäisiin tai niiden käyttö, niin se ei vaikuttaisi yhtään mihinkään, vaan e, tilanne vain muuttuisi sellaiseksi, että tämä tyyppinen rikollisuus olisi entistä latentimpaa, emmekä löytäisi koskaan uhreja, ja silloin uhrit joutuisivat maksamaan vielä korkeamman hinnan. Ja kohdassa seitsemän tässä mietinnössänne tämä asia pitäisi ottaa korostetusti esiin. Minä kiitän tästä mietinnöstä, mutta te olette käyttäneet, käyttänyt täällä käsitettä väkivalta eh, parisuhteessa. Minä en tällä tavalla tätä asiaa miellä, kuten te sen ilmaisitte. Siis eihän tällaista väkivallan tekoa eh, voida pitää rikoksena tässä mielessä, kun te sanotte. Te olette siis kuvannut eh, tilanteen sillä tavalla, että jos minä pakotan puolisoni tai partnerini tiettyihin, eh, tiettyihin kotitöihin, no tämä nyt oli tällainen vitsi tässä lopussa. Minä haluaisin kuitenkin kiittää tästä mietinnöstä. Tällä tavalla meidän pitäisi kyllä tehdä työtä jatkossakin. Merci, Madame Cescova. Kiitoksia. Sitten Plump. Președintă, vreau să... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää, koska todellakin arvostan hänen lähestymistapansa tässä kysymyksessä. Täytyy sanoa, että viime viikolla Romaniassa käynnistettiin kampanja, joka nimi oli Kotiväkivalta koskee meitä kaikkia. Tämä ilmiö on lisääntymässä johtuen epätasa-arvoisuudesta yhteiskunnassa, mutta tietysti myöskin talous- ja rahoituskriisi suurelti vaikutti siihen, että tämä ilmiö on levinnyt. Ja miksi puhun tästä? No siksi, että riippumatta perheestä tai pariskunnasta – kun menettää työpaikkansa, monet ihmiset tietävät, että heillä ei enää ole tuloa, joten heistä tulee aggressiivisia ja väkivaltaisia. Minun kannaltani väkivalta on miesten perusoikeuksien kieltämistä ja naisten myöskin, ja se on hyökkäys tulevaisuutta vastaan. Se on hyökkäys tulevaisuutta vastaan, koska perheessä tai parisuhteessa, jossa jatkuvasti riidellään ja tapellaan, silloin lapset ovat ne, jotka kärsivät eniten. Ja lapset ovat niitä, joiden tulevaisuus muuttuu tämän takia. Väkivalta on vaikutus, ja minun mielestäni on myöskin perimmäisenä syynä köyhyys. Ja olen puhunut tästä yhteydestä mietinnöstä, mietinnössä, josta puhuttiin aikaisemmin, ja myöskin koulutuksen puute köyhyyden lisäksi on yksi syy. Esimerkiksi Romaniassa on tilastotietoja, meillä on tietoja myöskin Euroopan tasolla, mutta nämä tiedot ovat vain yksi osa tätä ilmiötä, joka on nyt kasvussa. On paljon ihmisiä, paljon väkivallan uhreja, joilla ei ole rohkeutta mennä poliisille ilmoittamaan näistä rikoksista. Heillä ei ole rohkeutta kertoa viranomaisille, mitä on tapahtunut, joten mielestäni jäsenvaltioiden näiden konkreettisten rahoitustoimien lisäksi, joilla on käynnistetty ennaltaehkäisykampanjoita ja luotu turvakoteja ja useanlaisia palveluita, psykologista avunantoa, takaisinpääsyä työmarkkinoille esimerkiksi lasten psykologeja, koska on turvakoteja, joissa sekä äiti ja lapset voivat olla ja heistä pidetään huolta. Ja Viime viikolla kävin tällaisessa turvakodissa omassa maassani, ja kuten sanoin, jäsenvaltioiden pitäisi antaa rahoitusta kansalaisjärjestöille, joilla on erittäin tärkeä rooli, mikäli haluamme vähentää tai poistaa väkivaltaa naisia vastaan. Ja kuten sanoin, se on lisääntymässä. Ja haluaisin onnitella teitä tästä lähestymistavasta ja myöskin tärkeistä sanoistanne. Sitten hallinnointi Euroopan tasolla. Se on myöskin tärkeä kysymys. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Zaborska. Ah, merci beaucoup, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en usko, että minun täytyy kovin paljon tätä aikaa anneta hän enää käyttää. Rouva Svensson ja minä olemme tehneet seitsemän vuotta yhdessä työtä. Minä tiedän, kuinka paljon hän on eh, kampanjoinut väkivaltaa vastaan, sellaista, mikä kohdistuu naisia lapsiin. Ja hän on tehnyt hyvää työtä ja haluan onnitella häntä tästä mietinnöstä. Viime aikoina me olemme usein keskustelleet naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Monet jäsenvaltiot panostavat uhrien auttamiseen ja siihen varoja ja yrittävät kohentaa lainsäädäntöä. Mutta minä haluaisin kuulla enemmän tästä ennaltaehkäisystä. Jopa tässä mietinnössä siitä voisi olla jotakin. Nimittäin täällä on 20 kappaletta ja yhdessä vain puhutaan ennaltaehkäisystä. No, minä olen lääkäri ja se tietenkin saattaa siitä syystä olla niin, että ennaltaehkäisy on meidän lääkäreiden toinen luonto ennaltaehkäisy on paljon parempi kuin asioiden jälkeenpäin korjaaminen, koska se on halvempaa. Meidän pitäisi miettiä sitä, että pitäisi ottaa huomioon nämä taloudelliset hyödyt, jotka ennaltaehkäisystä saisimme osaksemme. Meillä olisi vähemmän tragedioita, joissa ihmisten elämä on tuhoutunut. Viime aikoina en kuitenkaan ole kuullut, riitt- kuullut riittävästi siitä, miksi naisiin kohdistuu väkivaltaa ja minkälaisissa oloissa se tapahtuu. Aivan kuten Rova Plum tässä äsken sanoi, köyhyys, alkoholi, huumeet, mustasukkaisuus ovat neljä perussyytä väkivaltaan. Nämä ovat syitä, jotka on kyetty osoittamaan, kun on haettu selitystä naisiin kohdistuvalle väkivallalle. Uskon myös, että naisen arvokkuuden tai lasten oman arvon tunnustamisen puute on syy väkivaltaan. ja, ja kaiken tällaisen puute eh, lisää naisiin kohdistuva väkivalta. Jos me nyt taistelemme tätä väkivallan ilmiötä vastaan, meidän täytyy ennaltaehkäiseviä toimia tehdä enemmän. On myös osoitettu, että lapset, jotka kasvavat väkivallan ilmapiirissä, piirissä, ovat eh, todennäköisemmin lankeavia väkivaltaan itse myöhemmin. on hirveä, että me voi tehdä mitään enempää lasten eteen, jottei heistä aikanaan aikuisina tulisi väkivaltaisesti puolison kohti käyttäytyviä. Merci. Avant passer la... Kiitoksia. Ennen kuin puheenvuoron saa komissio, esittelijä, haluaisin korostaa muutamia kohtia, jotka henkilökohtaisesti ovat lähellä sydäntäni tässä naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa. Ensinnäkin tavoitteena on murtaa hiljaisuus, koska väkivaltaa ei voida torjua, mikäli ei tunneta sen kaikkia aspekteja. Ja tämä on mielestäni äärimmäisen vaikea asia, mutta kuitenkaan ei saa antaa periksi. Hiljaisuus on saatava murrettua, jotta kaikki väkivallan uhrit voivat ilmaista itseään. Ja jos toimimme näin, silloin tiedämme, että väkivalta, väkivalta esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa ja on vielä vaikeampaa käsitellä tätä ongelman laajuutta, koska on tahoja, joissa väkivalta on paljon näkyvämpää kuin toisissa. Ja tämä ei ole helppoa, ja mielestäni tässä todellakin, jos haluamme todellakin torjua väkivaltaa, meidän täytyy murtaa hiljaisuus, olla pelottomia ja ottaa selville, mitä tapahtuu kaikissa yhteiskuntaluokissa, vaikka joidenkin on vaikea myöntää väkivaltaa. Sitten toinen kohta, josta monet kollegat puhuivat erityisesti Zaborska – meidän pitää olla hyvin valppaina, kun ajatellaan, mitä vaikuttaa, vaikutuksia tällä väkivallalla on lapsiin. Hyvin usein kyseessä ei ole pelkästään psykologista tuhoa, hyvin syvää psykologista turvattomuutta, lapsisäyden väkivallat ovat väkivaltaisia, vaan usein myöskin toistetaan näitä käyttäytymismalleja sukupolvesta toiseen. Eli jos me haluamme toimia tehokkaasti, meillä pitää olla tilastotietoja, joiden avulla voimme seurata tilannetta ja toimia, joiden avulla pystymme näkemään ja ennakoimaan näitä ongelmia. Tehän puhuitte näistä kustannuksista, mutta ennaltaehkäisy on aivan tärkeää ja tässä meillä on hyvin laaja työmaa. Sitten vielä asia, johon haluaisin kiinnittää kaikkien huomion. Tämän tyyppisessä valiokunnassa tämä ei ole helppoa, mutta kuitenkin meidän on pakotettava itsensä tähän kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Eli se tarkoittaa, että meidän pitää olla selväjärkisiä. Väkivalta ei kohdistu pelkästään naisiin on myöskin naisia, jotka käyttäytyvät väkivaltaisesti miehiä kohtaan. Eli asia ei ole mitenkään mustavalkoinen. On ikävä, että joudun sanomaan tällaisia asioita, koska tämä nyt ei välttämättä miellytä kaikkea, mutta tämä täytyy kuitenkin todeta ääneen. Ja erityisesti katson, että kun perheet hajoavat, silloin on todellista väkivaltaa, jota saatetaan kohdistaa miehiin – on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta on myöskin miehiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja tunnen tapauksia, joissa todellakin psykologisesti ja tunnetasolla on tuhottu miehiä. Ja meillä pitää olla tällainen laaja, integroitu lähestymistapa väkivallan eri muotoihin. Tämä osoittaa myöskin tehokkuutemme ja jos me haluamme olla tehokkaita väkivallan torjunnassa, mielestäni meidän pitää olla tervejärkisiä tällä tiellä. No sitten viimeinen kohta. Velvollisuuksissa ja konkreettisissa toimissa, jotka te olette hyvin kuvaillut, ja erityisesti näkemyksenne näistä turvakodeista. No, mielestäni näiden turvakotien lisäksi täytyy miettiä myöskin niiden toimintaa. Joissain jäsenvaltioissa tällä hetkellä on ehkä turvakoteja, mutta jos siellä ei ole mahdollisuuksia toimia, niin mitä hyötyä niistä on? Meillä pitää olla tehokasta toimintaa ja politiikkaa politiikkaa, jolla toteutamme näitä tavoitteita. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa komissio, Haik komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Um, I'm pleased to be here. Kiitoksia. Ja olen oikeusasian pääoksaston kollegani eh, kanssa täällä ja me raportoimme eh, komissaari Redingille, joka on sitoutunut väkivallan vastaiseen taisteluun ja me, me haluamme tehdä hyvää yhteistyötä ja me tulemme oikeusasian pääosaston kanssa tammikuussa tätä tekemään. Minä haluaisin kiirtää, kiittää esittelijää tästä johdantopuheesta ja kaikista kommenteista myös, mitkä kuulimme jäseniltä salista. Tämä ei ole yksityisasia, tämä sukupuolen kohdistuva väli, väkivalta. Siinä on tietenkin yksityinen ulottuvuus, mutta se vaikuttaa julkiseen toimintaan. Viime viikolla Brysselissä pidettiin konferenssi asiasta ja minä kuulin siellä esityksen tutkimuksesta. Sen oli, oli komissio tehnyt, mutta parlamentti oli tarkastellut sitä, kuinka kansallista lainsäädäntöä on yhdennetty. Oli myöskin oma raporttimme meidän yksiköstämme, jossa katsottiin, minkälaista politiikkaa kussakin maassa on eh, noudatettu. Meillä oli hyvin paljon materiaalia, joka on aivan juuri tullut kaikkien ulottuville ja minä neuvon teitäkin tai kehotan teitä tutustumaan kaikkeen tähän, kun mietintöänne valmistelette. Aivan kuten viime viikolla sanoimme, Pekingin konferenssi 15 vuotta sitten ja vallan, vallan jakautuminen naisten ja miesten välillä, se on yksi tapa lähestyä. Meidän täytyy sukupuolten strategia, välistä strategiaa parantaa, mutta meillä on myös muita keinoja. Komissaari Reding viime viikolla viittasi komission toimiin, jotka liittyvät tähän uhrien suojeluun. Ja myöskin sukupuolten tasa-arvotoimenpiteitä tehdään ja on myös toimia, jotka Daphne-ohjelmassa toteutetaan. sukupuolteen kohdistuva väkivalta on tasa-arvostrategian yksi viidestä tärkeästä pääkohdasta. Minä olen aikaisemmin puhunut näistä muista prioriteeteista. Ensimmäinen on taloudellinen itsenäisyys. Kun naiset saavuttavat sen, niin se tarkoittaa sitä, että he eivät jää loukkuun väkivaltaisiin kotitilanteisiinsa, koska he voivat taloudellisesti lähteä pois sieltä. On tietenkin paljon syitä on paljon seikkoja, jotka liittyvät eh, näihin vastauksiin, joita joudumme antamaan. Me tiedämme, että sukupolve, sukupuolen kohdistuva väkivalta, se ei ole tietyn ryhmän eh, ryhmän erikoisalaa mitenkään, mutta eräät ryhmät ovat sille alttiimpia. Täällä romaninaiset eh, ovat yksi haavoittuva ryhmä ja myöskin tällaiset eh, liikkuvat ihmisryhmät ovat sellaisia samoin kuin pakolaiset. Nämä liikkuvat eh, ihmiset eh, joutuvat tällaisiin tilanteisiin. Erät instituutiotkin ovat hyvin haavoittuvaisia. Ja kaikki se politiikka, jolla me kohtelemme näitä erityisryhmiä, niin meidän täytyy aina ottaa sukupuolen kohdistuva väkivalta mukaan. Kuitenkin meidän on katsottava myös vähän laajemmin asioita tässä ensi vuoden puoleen väliin mennessä. Me toivomme, että tällainen kun yleisopimuksen soveltaminen on edistynyt kaikissa maissa. Hyvin paljon on käyty keskustelua tai soveltamisalasta. Ja aivan kuten puheenjohtaja sanoi, ei aina ole kysymys kotivalla, äh, kotiväkivallasta. Ainahan siinä ei tekijänä ole suinkaan mies, vaan on paljon naisten tekemää väkivaltaa, joka myöskin on saman asian kuuluva. Erilaisia perinteitä eri maissa on, mutta meidän täytyy puuttua väkivaltaan ja silloin meidän täytyy puuttua syihin. Mutta erilaisia nämä tilanteet ovat neuvoston päätelmissä kävi ilmi Espanjan kaudella ja komissio on samaa mieltä siitä, että kuinka tärkeää on kerätä tietoa. Meidän täytyy saada eräistä asioista saman, samalla tavalla mitattua tietoa. Tämä on tietenkin helppo sanoa, helpompi sanoa kuin tehdä. Pekingin ohjelman myötä tässä on keinoja, mutta osiltaan ne ovat vähän rajallisia ja toivomme, että tätä voitaisiin vielä kehittää. Tämä tasa-arvovirasto, joka on olemassa, niin sen pitää näiden indika- indikaattoreiden kehittämistä jatkaa ja vaikuttaa siihen, miten, mitä paljon meillä on tietoa EU-ssa. No, ongelma on se, että kaikki on tässä niin erilaisia tilanteita. Meidän on hyvin vaikea mitata kaikkea ja tämä onkin sellainen asia, johon myöskin esittelijä otti kantaa. Me teemme mielellämme yhteistyötä teidän kanssanne tämän mietinnön osalta tulevina viikkoina ja kuukausina. Kiitos. Merci Madame Pi pour la commission. Kiitoksia komission edustaja. Ja seuraavaksi esittelijä Svensson. Hän voi vielä pitää sitten loppupuheenvuoron. Vam, tack, vam. Lämpimät, lämpimät kiitokset kaikille kollegoille ja lämpimät kiitokset myös komission edustajalle näistä tiedoista. Tuossa alustuksessanihan totesin, että tämä sukupuoleen kohdistuvan väkivallan ongelma – on hyvin moninainen ja mielestäni asia on todella valaistu tässä keskustelussa kollegojenkin toimesta. Kyse ei ole suinkaan yhdestä ainoasta toimenpiteestä, vaan koko joukosta toimia, joihin meidän on ryhdyttävä. Ja monet kollegat ovat tässä myös vahvistaneet, että tämä väkivalta on seurausta epätasa-arvoisesta yhteiskunnasta ja siksi meidän tasa-arvovaliokunnassa todella asiaan täytyy puuttua. Monet kollegoista ovat korostaneet puheenvuoroissaan sitä, että väkivaltaa ilmenee kaikissa yhteiskuntaryhmissä, että kyse on vallasta, kontrollista – ja todella, että tätä tapahtuu kaikissa yhteiskuntaryhmissä. Voidaan nähdä, että jotkut tekijät ovat tätä väkivaltaa synnyttäviä, kuten köyhyys, alkoholi, työttömyys. Nämä voivat olla tällaisia väkivaltaan johtavia asioita, mutta kyllä on nähtävä, että väkivaltaa on kaikissa ryhmissä. Mutta että on eri tekijöitä, jotka saattavat tätä väkivaltaa synnyttää. Täällä puhuttiin parhaista käytänteistä ja niiden paremmasta koordinoinnista. Toivon todella, että tähän päästään. Monet korostivat tätä seurantakeskusta, sen merkitystä ja tässähän viitattiin eurooppalaiseen tasa-arvoinstituuttiin, joka voisi antaa panoksensa ja minäkin toivon, että unionin perusoikeusviraston kanssa tehdään yhteistyötä. Voin myös nostaa esiin sen, että perusoikeusvirasto tulee toteuttamaan hyvin laajan tutkimuksen, jossa haastatellaan naisia kaikissa jäsenvaltioissa, yhtäältä heidän väkivaltakokemuksistaan ja toisaalta painottaen ähm, sitä, minkälainen minkälaista tukea he ovat saaneet äh, ja mihin toimiin eri jäsenvaltioissa sitten on ryhdytty. Toivon, että näin kun kuullaan naisia itseään, voidaan saada neuvoa siitä, mikä paras käytäntö olisi. Jotkut jäsenet täällä nostivat esiin vapaaehtoisjärjestöjen tarjoamat turvatalot, eikä todellakaan voi liikaa korostaa näiden vapaaehtoisjärjestöjen merkittävää työtä. Vapaaehtoisjärjestöt nekin kaipaavat tukea yhteiskunnalta. Emme me voi jättää tätä vastuuta vapaaehtoisjärjestöjen harteille, että niiden tulee pelastaa vaikeuksissa olevien henki. Kyllä tämän on oltava yhteiskunnan vastuulla. Täällä puhuttiin myös homoseksuaaleihin, biseksuaaleihin ja transseksuaaleihin kohdistuvasta väkivallasta. tämäkin minun tulee tekstiin ottaa mukaan. Ja joku täällä esitti kysymyksen, miksi naiset äh, vetävät äh, sitten pois kanteensa. Ja juuri koska se tapahtuu niin usein, minä väitän, että olisi parempi, jos tätä äh, poliisi poliisille tehtyä ilmoitusta ei voisi peruuttaa, vaan että kyse olisi yleisen syyttenalaisesta rikoksesta. Jotkut peruvat nämä ilmoituksensa lisäväkivallan uhan edessä. Näin usein tapahtuu, kun on jo joutunut uhriksi, niin menettää niin paljon, menettää itseluottamuksensa, oman arvon tuntonsa ja kun tällaisen henkilön sitten kohdistuu lisäväkivallan uhkaa, on tärkeää, että juuri yhteiskunta puhaltaa pelin poikki, että yhteiskunta toteaa, että kyseessä on rikos, josta myös yhteiskunta kantaa vastuun ja todella katsoo, että kyseessä on rikos. Olen todella innostunut tästä yhteistyöstä teidän kaikkien kanssa niin, että saamme parannettua tekstiä kovin monilla eri aloilla. Tämä oli ensimmäinen keskustelu ja tämä oli ensimmäinen luonnos tekstille, joten minä todella haluan tehdä kanssanne yhteistyötä. Kyllä se niin on, että meillä kenestäkään ole kaikkia vastauksia kaikkiin kysymyksiin, eikä kukaan meistä yksin saa tehtyä parasta mahdollista ehdotusta. Näin voidaan tehdä vain yhteistyössä meidän kaikkien kesken. Vain näin todella voidaan saada hyvä lopputulos aikaan. Joten äh, odotan kovasti yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Kiitos tämän päivän keskustelusta. Sain tästä hyvin paljon. Kiitos. Merci, madame le rapporteur. Donc... Kiitoksia esittelijä. Eli määräaikatarkastusten jättämiselle on 8. joulukuuta puolelta päivin. Eli 8. joulukuuta puolelta päivin voitte esittää tarkistuksia Svenssonin mietitulunnokseen ja äänestysvaliokunnassa on 26.–27. tammikuuta 2011 ja sitten mietintö on täysistunnossa maaliskuussa 2011. Eli kiitoksia ja palautan puheenjohtajan paikan Rouva Svenssonille. Jatkamme nyt esityslistan käsittelyä ja seuraava kohta on kohta kahdeksan, jossa kyse on vastuuvapaudesta 2009 EUn yleinen talousarvio pääluokka kolme komissio. Muistuttaisin vielä, että koordinaattorit päättivät koska aikaa oli reilusti, niin koordinaattorit eh, nimesivät Rouva Garcia Peresin eh, budjetti vastaavaksi. Ja eh, näin ollen pyysivät häntä myös katsomaan tätä ehdotusta ja tekemään sitten lausuntoluonnoksen tai pikemminkin ehdotuksen siitä, mitä vuoden 2009 vastuuvapauden suhteen tässä valiokunnassa teemme. Ja olemme hyvin iloisia siitä, että Roa Garcia Peres, joka on budjettihenkilömme, lupasi hoitaa myös tämän kysymyksen. Joten hän saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta, y voy a intentar ser... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän nyt puhua lyhyesti, koska tähän aikaan kollegoita ei enää ole hirveästi paikalla. No, tämä luonnos, jota nyt käsittelemme, on asia, jota on käsitelty jo aikaisemmin mutta se on kuitenkin edelleen hyvin merkityksellinen ja mielekäs. Ja erityisesti korostaisin nyt kahta seikkaa. Moneen otteeseen on puhuttu siitä, että pitää valtavirtaistaa budjettia. Siihen pitää ottaa huomioon myöskin sukupuolikysymykset. Se on yksi kysymys, jota olemme halunneet korostaa. Ja sen lisäksi muistutamme tilintarkastustumistumille ja komissiolle, että kun ajatellaan sopimusta EUn toiminnasta ja tasa-arvokysymyksiä, se on perusperiaate. Ja Euroopan unionin on näin ollen siirrettävä nämä aloitteet konkreettisiksi tällä alalla. Sitten sukupuolikysymykset täytyy ottaa huomioon kaikissa vaiheissa budjetin laatimisessa, kun sitä valmistellaan, kun sitä pannaan täytäntöön ja kun sitä tar- tarkistetaan. Sitten on tilintarkastustoimistojen erityiskertomus joka on mielestäni erittäin hyvä, ja siinä puhutaan ammattikoulutuksesta naisten osalta, jota on myös rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta, ja pidämme hyvänä tietysti sitä, että on myöskin muita raportteja, jotka liittyvät näiden tasa-arvotoimien toteuttamiseen. Tämähän on tehty sosiaalirahaston varoista rahoitetulla tiedotuskampanjoilla, ja meidän täytyy katsoa, millaisia Sukupuolikysymykset tulee esiin eri aloitteissa. Lisäksi on otettava huomioon, että tulevissa hankkeissa on analysoitava työmarkkinakysymyksiä ja että jäsenvaltioiden on luotava valintamenettely hankkeisiin, joka on riittävän hienosäädetty. Eli kun ryhdymme tiedotustoimiin naisiin, naisia ajatellen, koska jäsenvaltioissa täytyy ottaa huomioon kunkin maan todellisuus ja täytyy ottaa huomioon kunkin hetkinen tilanne, ja naisten on pystyttävä osallistumaan koulutukseen, koska muussa tapauksessa me olemme investoimassa tai käynnistämässä aloitteita, jotka eivät heijastele todellisesti sitä, kuinka pitkälti naiset voivat oikeasti päästä työelämään, koska koulutus ei vastaa vaatimuksia työmarkkinoilla tällä hetkellä. Ja myöskin olemme viitanneet siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin on todennut Daphne hankkeiden toteuttamisesta. Komissio nyt seuraa tilannetta ja haluaa varmistaa sen, että hankkeita toteutetaan kunnolla tulevaisuudessa. Daphne-hanke tälle valiokunnalle on erittäin keskeinen. Juuri puhuimme aloitteista, jotka on tarkoitus käynnistää sukupuoliväkivallan torjumiseksi. Ja Daphne on eurooppalainen hanke, jonka puitteissa on käynnistetty monia tällaisia aloitteita. Ja on erittäin ikävä, että joissain tapauksissa tätä välintä ei ole kunnolla käytetty hyväksi, mutta tietenkään tämä ei ole syy unohtaa tämän hankkeen tehokkuutta ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että komissio huolehtii hankkeen seurannasta ja että se toimii todellakin sillä tavalla kuin sen pitäisi. Ja sitten lopuksi palaisin vielä kysymykseen, joka liittyy siihen, kuinka tärkeitä kun toteutamme budjettia, meidän pitää ottaa huomioon myöskin sukupuolikysymykset, kuten jo totesin aikaisemmin, ja siis kaikissa vaiheissa, ei pelkästään loppuvaiheessa, kun arvioidaan budjettia, vaan myöskin silloin, kun ollaan alkuvaiheessa valmistelmassa budjettia. Eli sukupuolikysymykset täytyy silloin jo ottaa huomioon. Kiitos. Tack, fru Garcia. Kiitokset, Rova Garcia Peres. Kyllä nämä tosiaan tärkeitä asioita ovat eikä sitä ollenkaan voi liikaa korostaa, kuinka tärkeää sukupuolten valtavirtaistaminen myös budjettikysymyksissä on, koska budjetissahan äh, me luomme mahdollisuudet tuleville toimille. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron komission edustajalle. Herra äh, Kaleros, olkaa hyvä. Mike. Sorry. Yes, I would like to thank... Kiitos. Haluaisin kiittää tästä lausuntoluonnoksesta, jonka Roa Garcia Beres on laatinut. Tietenkin tämä sukupuolikysymys on tärkeä, mutta ei tarkoita sitä, että meillä pitäisi olla eri budjetit sukupuolten mukaan tai että naisten, naisille, naisten puolesta käytettäisiin enemmän rahaa. Kuten täällä on sanottu, niin tarvitaan parempaa budjetin toteutusta julkisella sektorilta ja sukupuoli näkökulmaa, sen täytyy olla näkyvä sekä tulo- että menopuolella budjetissa. No komissio on tunnustanut sen, kuinka tärkeä tällainen sukupuolen näkökulman mukaanotto on. Meillä on seurantaa, jota tehdään monella alalla. Erityisesti siinä vaiheessa, kun vuosibudjettia valmistellaan, niin siellä on otettu huomioon sukupuolinäkökulman sisällyttäminen – työhön. Meillä on myöskin mm, sitten, kun itse olen tällainen tilintarkastaja, ja kun me teemme tarkastuksia ja hankkeita tarkastamme, niin aina siinä yhteydessä katsotaan, miten sukupuolten tasa-arvoperiaate on toteutunut siinä, kun hankkeita valitaan. Mitä sitten tulee tähän erityiskertomukseen tilin tarkastus tuomioistuimelta, mikä liittyy ammatilliseen koulutukseen? Me, meidän mielestämme kommentit ovat hyviä. Ja yritämme noudattaa lähestymistapaa, jossa työmarkkinoita mm, tarkastellaan paremmin ja katsotaan edunsaajia ja myöskin monitoroidaan ohjelmia. Meillä on jaettu tämä johto ja pää, päävastuu tukikelpoisuuden määrittelemiselle on, kuuluu, määrittelemistä kuuluu jäsenvaltioille. Tietenkin me annamme niille tukea sekä tarkastusvaiheessa että myöskin monitoroinnissa ja kriteerien valinnassa. Mrs. Garcia Perez. Rouva Garcia Perez vielä. Simplemente para... Niin ihan lyhyesti. Haluaisin vain komissiolle sanoa, että he voivat olla rauhallisin mielin tasa arvoon valiokunta tietää, että valtavirtaistaminen ei tarkoita sitä, että naisille pitäisi antaa enemmän budjettivaroja, vaan sitä, että budjettivarat pitäisi jakaa niin, että sillä edistetään tasa-arvoa miesten ja naisten välillä. Se on selvää. Ja tämä täytyy olla ydinajatuksena. Ja lopuksi vain sanoisin, että koska minun tapauksessani en ole asiantuntija budjettikysymyksessä, haluaisin vain kiittää sihteeristöä, joka on auttanut minua tässä asiassa. Kiitos. Kiitoksia, rouva Garcia Perez. Määräaikatarkistusta jättämiselle on 8. joulukuuta. Äänestysvaliokunnassa toimitetaan 26.–27. tammikuuta ja vastuu valiokunnassa 28. maaliskuuta. Kiitoksia tästä ja nyt Jatkamme esityslistalla eteenpäin vielä esityslistan kohta yhdeksän. Toivotan tervetulleeksi rouva Fiona Hallin. Lämpimästi tervetuloa tähän valiokuntaamme. Saamme nyt kuulla sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin vaalitarkkailutoiminnassa. Rouva Hall on parlamentin vaalitarkkailukoordinointiryhmän jäsenistä nyt nimitetty esittelijäksi ja hän tekee myös tiettyjä päätelmiä ja on mukava kuulla teiltä nyt näistä asioista. Olkaapa hyvä. Thank you very much for inviting me here this afternoon to... Kiitos siitä, että olen saanut kutsun tänne tänä iltapäivänä kertomaan tästä mm, raportista. On kysymys siis mm, vaaritarkkailutoiminnasta ja tasa-arvon toteutumisesta siinä. Haluaisin kahteen seikkaan kiinnittää huomiota. Ensinnäkin tasa sukupuolten valtavirtaistaminen Euroopan Euroopan puolelta ja sitten on sama kysymys, jota katsotaan näissä maissa, joihin vaalitarkkailu kohdistuu. Haluaisin aloittaa hyvistä asioista. Mitä tähän Euroopan puolella tehtävään työhön tulee, niin meillä on hyviä, hyviä tilastotietoja siitä, kuinka naiset osallistuvat vaalitarkkailuun. Vaalitark- 2004-2009 mepeistä 30 prosenttia oli naisia, ja kun me katsomme, miten nämä toteutuivat, toteutuivat nämä missiot, niin se vastasi hyvin tätä jakaumaa. En sitten puhu siitä, että olivatko mepit eh, tavallisia tarkkailijoita, delegaation johtajia, vai päätarkkailijoita, joita, joita valiokunta tai komissio oli heidät nimennyt. Niin joka tapauksessa tuloksena on se, että naiset ovat mukana tässä työssä, eh, työssä parlamentin sitoumusten mukaisesti. Ja sitten vielä Meillä vaalitarkkailussa pitkäaikaista ja lyhytaikaista tarkkailua ja monet näistä eh, missioista ovat sellaisia, eh, että, mm, että itsekin olen havainnut noin puolen osallistujista olevan naisia. Mitä siis Euroopan puoleen tulee, niin tämä menee, menee aika hyvin. Sitten kuitenkin, kun katsomme naisia ja naisten roolia niissä maissa, joissa tarkkailua suoritetaan, niin silloin tilanne ei enää näytäkään yhtä hyvältä. Järjestelmällinen arviointi on tehty naisten osallistumisesta viime vuosina, ja se on tehty kahdella eri tasolla. Kun tarkkailijat menevät äänestys paikalle, niin heillä on mukanaan tällainen luettelo asioista, joita pitää tarkkailla. Onko vaaliurna sinetöity ja onko, ovatko tiedot julkisia näin. Niin tässä listassa sitten on kysymyksiä myöskin naisten roolista äänestyspaikoilla. Esimerkiksi kysymys siitä, kuinka monta naista siellä on työssä ja onko vastuuhenkilö nainen ja näin edelleen. Meillä on ollut satoja vaalitarkkailutapahtumia eri maissa ja tämän perusteella tilannekuva on luotu. Kun tätä kokonaistilannetta vaalien osalta tarkkaillaan ja poliittinen tilanne mukaan ottaen tässä maailmassa, maassa, niin se on asia, johon olemme kiinnittäneet huomiota. Lopuksi tästä laaditaan raportti ja kaikessa annetaan myös erityishuomiota siihen, mikä naisten rooli näissä kohdemaissa on ollut. Täällä viesti on vähän kahdenlainen. Ensinnäkin mitä vaalipaikkoihin tulee, niin hyvin paljon parannusta on ollut näkyvissä ja myöskin sellaisissa maissa, joissa muuten on huolta naisten osallistumisesta yleensä. Usein naiset ovat vaaliviranomaisina hyvässä asemassa vaalitoimitsijoina. Mutta kun me katsomme koko poliittista prosessia, niin silloin todellakin tilanne on hyvin, hyvin erilainen. kolmas eh, osa parlamentaarikoista pitäisi olla naisia, jotta kriittinen massa täyttyisi parlamentin työn osalta. Ja mitä tarkkailutoiminnan tulos osoittaa on, että tämä ei ollenkaan ole vielä tällainen tämä tilanne. Täytyy kuitenkin olla varovainen, koska me emme ole myöskään täydellisiä Euroopan puolella – kun me katsomme eurooppalaisia parlamentteja, meillä on hyvin hyviä esimerkkejä naisten osallistumisesta. Ruotsissa 47, Alankomaat 46, Suomi 40. Ja sitten meillä on myös pahoja esimerkkejä. Esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta, siellä on vain 22 prosenttia parlamentaarikoista naisia. Kun me vedämme johtopäätöksiä, niin on vaarallista sanoa, että tätä tai tätä pitäisi tehdä, koska eihän tätä ongelmaa ole Euroopassakaan ratkaistu. Haluaisin kuitenkin ehdottaa, että tämän työn kohdalla, että on tärkeää edelleenkin kysyä näitä samoja kysymyksiä, ei siksi, että saisimme rasten ruutuun papereihimme, vaan siitä syystä, että kun menemme paikalle, me usein tapaamme puolueiden edustajia, hallituksen edustajia, niin on tärkeää tätä asiaa pitää esillä. Joskus nimittäin käy sillä tavalla, että jotain kriisejä tapahtuu vaalien aikana ja sitten kaikki huomio kiintyy siihen. Ja silloin tuntuu vähän ehkä vähemmän tärkeältä kysellä tätä naisten osallistumisastetta vähän kuin pehmo kysymys, kun on ihan oikeita kovia poliittisia kysymyksiä, onko petoksia ja näin edelleen. Mutta mielestäni kuitenkin näiden kysymysten esittäminen on tärkeää, kun me käymme poliittista dialogia, niin, niin meidän täytyy pitää naisten osallistumista edelleen eh, esillä esityslistalla. Pitää tunnustaa, että tämän ilmiön pitää olla esillä ja se pitää olla tunnustettu ilmiö ja se koskee kaikkia poliittisessa prosessissa. Kiitos. Lämpimät kiitokset tästä erittäin kiinnostavasta esityksestä, joka on niin hyvin tärkeä. Kysehän on demokratiakysymyksistä. kysymyksistä ja minun mielestäni tämä jaottelu yhtäältä eurooppalainen puoli ja toisaalta sitten muut maat on hyvin kiinnostava. Ja olen hyvinkin kiitollinen ja iloinen myös tästä yhteenvedostanne, eli että ongelmia on meillä kotipuolessakin ja kuinka tärkeää on meidän parantaa tilannetta ja tehdä todella työtä voidaksemme vaikuttaa myös muihin maihin. Minulla on tämä yhteenveto asiakirjojeni joukossa. Se on mielestäni todella kiinnostava ja ehdotankin, että se jaetaan kaikille valiokunnan jäsenille, koska kysymys on valiokunnallemme hyvin tärkeä. Ja se, että olemme saaneet nyt tietoja siitä, mikä tilanne on ja että samalla voimme nähdä tämän yhteenvedon mahdollisista toimista. Joten lämpimät kiitokset ensinnäkin tästä tämän päivän alustuksestanne ja toiseksi myös tästä materiaalista, jota saimme. Joten kiitoksia koko valiokunnan puolesta, Rouva Holm. Mrs. Morin Charta on vielä uudet. Rova Morin Charti on pyytänyt puheenvuoroa. Ihan lyhyesti. Te puhuitte äärimmäisen tärkeästä ongelmasta ja valiokuntamme kannattaisi olla hyvin tiukkana tässä asiassa. Eli mikä rooli naisilla on poliittisissa puolueissa, koska olen samaa mieltä kuin puheenjohtaja. Eli kun ajatellaan demokratian toimintaa ja naisten roolia demokratiassa, naisten rooli demokratiassa liittyy siihen, millainen rooli naisilla on poliittisissa puolueissa, ja meidän pitää tässä kysymyksessä olla erittäin määrätietoinen. Uh, yes, indeed. all was <laughs> Uh, yes, indeed, and this is one of the questions that we ask. Kiitos, kyllä. Todellakin, kun tapaamme poliittisia puolueita, kysymme, mihin toimiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että naiset ovat Äh, edustettuina myös ihan ehdokaslistoilla, koska on aivan ilmeistä, ettei naisia saada parlamenttiin, ellei heitä ensin aseteta ehdokkaaksi. Ja varmaankin, niin kuin voitte kuvitella, äh, toimet, joihin on ryhdytty, ovat hyvin erilaisia. Jossain maissa todella tietty määrä ehdokaspaikoista on varattu naisille ja toisissa tapauksissa taas yritetään jotenkin rohkaista esimerkiksi vaatimalla pienempää ää, takurahasummaa naisehdokkailta, mutta todella siis tämä on todellisuutta. Esimerkiksi niissä maissa, joissa näiden rahojen, ää, tämän takusumman kerääminen ja kokoonsaaminen voi olla todella vaikea, niin tällainenkin toimi voi siksi olla hyvin myönteinen, jos tätä summaa ei tarvitse olla. Ja kun puhutaan poliittisten puolueiden kanssa siitä, ryhtyvätkö ne yhtään mihinkään toimiin osallistumisen lisäämiseksi, niin on myöskin asia, jota on hiukan vaikea ehkä määritteillä. Eli joskus on toimia sen suhteen, että osa tietty määrä ehdokkaista on naisia, niin silti näitä naisia äh, voidaan syrjiä jättämällä heidät esimerkiksi listalla äh, alemmille tai huonommille paikoille tai niin, että he eivät äh, saa näkyvyyttä ehdokkaina. Kiitos. Kiitokset, kiitokset rouva Hall. Ja näin olemme nyt saaneet käsiteltyä tämän iltapäivän esityslistan. Jatkamme kokousta huomenna kello yhdeksän. Ja meillä on koko joukko äänestyksiä tuolloin. Ja olemme tehneet myös tiettyjä muutoksia esityslistaan. Haluan tämän päivän kokouksen osalta kiittää sihteeristöä ja tulkkeja tämän päivän työstä. Ja nähdään huomenna kello yhdeksän. Kiitoksia.